on saatu käsiteltyä. Kiitoksia panoksestanne ja kiitos suurlähettiläsvierailustanne ja luonnollisesti ne meistä, jotka tulemme Buenossa Airesin G20 parlamentaariseen yleiskokoukseen kovasti jo tuota tilaisuutta odotamme. Meillä on nyt tiukka aikataulu, niin kuin totesin, niin välittömästi siirrymme esityslistalla eteenpäin esityslistan kohtaan 11. Tässä kyse on Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppasuhteista. Toivottaisin tervetulleeksi edustajat Etelä-Afrikan tasavallan suurlähetystöstä. Suurlähettilään johdolla, arvoisa suurlähettilässä, tervetuloa. Faso Sangu. Jälleen kerran pahoittelen tätä ääntämystäni. Korjatkaa ihmeessä nimenne oikea äänne asu. Seitsemän hengen näintä valiokunnan ad hoc valtuuskunta käy lokakuun lopulla maassanne arvioidakseen EPAn täytäntöönpano, Sehän on kaksi vuotta ollut nyt voimassa. Lisäksi haluaisimme keskustella Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan kauppasuhteista kumppaniemme kanssa. Keskustelusta täällä valiokunnassa onkin jo päässyt vierahtamaan aikaa, joten nyt on kyllä korkea aika palata asiaan. Ja aivan aluksi antaisin nyt kauppapääosastolle puheenvuoron Rova Askola joka on äh, yksikön apulaispäällikkö. Olkaa hyvä. Thank you, thank you chairman, honorable man. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon jäsenet. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada puhua hetkellä, jolloin EUn ja Etelä-Afrikan kauppasuhteet ö, äh, ovat käymässä läpi aika haastavia aikoja, mutta yleinen katsaus ensin suhteisiimme. Etelä-Afrikka on ainoa strateginen kumppani kumppani eh, EUlle Afrikassa. Taloudellinen ja kauppaulottuvuus näissä meidän suhteissamme on erittäin tärkeä, erityisesti er-, Etelä-Afrikan kannalta. EU on kaikkein tärkein kauppa- ja investointikumppani. 78 prosenttia eh, kaikista FDI-varannosta ja kauppa Äh, virrastakin suuri osa. Se on aivan eri luokkaa kuin muut toimijat, kuten USA ja Kiina, jotka ovat noin 18 ja 7 prosentissa. Kumpikin. Etelä-Afrikka kuuluu tietysti EU-SADEC-EPAan, mikä tarkoit- joka sisältää myös Lesoton, no, Mosambikin, Namibian, Svasimaan ja Botswanan. Sitä on noudatettu nyt kaksi vuotta – Etelä-Afrikka on tässä epassa erityistapaus, koska toisin kuin muut SADEC-jäsenet eli Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön jäsenet, sillä ei ole täyttä pääsyä EU-markkinoille. Markkinoiden avautuminen on noin 94 prosentissa maksimissaan, kun taas Etelä-Afrikka on avannut markkinansa noin 80 prosenttisesti EU-tuotteille, mutta kauppasuhteemme sisältyvät, sisältävät valitettavasti myös ärsyttävämpiä asioita. Yksi liittyy kanan lihaan, siis eurooppalaisen siipikarjan vientiin Etelä-Afrikkaan. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tästä ongelmasta keskustellaan tässä valiokunnassa, mutta vedänpä nopeasti lankoja yhteen kaikkein tärkeimmistä seikoista. Vuonna 2015 Etelä-Afrikka sälytti antidumppausverot öö, muutamille EU-jäsenvaltioille, nimittäin Saksalle, Alankomaille ja UKlle. Ne ovat vieläkin olemassa. Emmekä me edes kiistä tämän toimen validiutta. Vuonna 2016 Etelä-Afrikka kielsi öö, viennin kahdeksalta kymmenestä vientimaasta lintuinfluenssan vuoksi kielto poistettiin Puolan ja Espanjan osalta, mutta ne pysyvät vielä kuudessa maassa, EU-maassa, vaikka nämä maat on julistettu tautivapaaksi jo vuosi sitten. Joten me emme kyllä näe mitään pätevää syytä sille, että näitä kieltoja vielä pidetään, niitä ylläpidetään. Tänä vuonna syyskuussa Etelä-Afrikan tulliliitto Saku sälytti 35 prosentin turvatullin eurooppalaisille kananlihalle ja luulle. EPA salli tällaiset toimet tietyin ehdoin. Me olemme sitä mieltä, että näitä ehtoja kuitenkaan ei tässä tapauksessa ole, ne eivät ole täyttyneet kun ajatellaan sitä uhkaa, joka kotimaiselle teollisuudelle epästä voisi koitua, niin ei kyllä tässä tapauksessa epästä ole koitunut mitään uhkaa. No, joka tapauksessa tämä toimi sulkee lähes kokonaan kaiken EUn siipikarjan viennin tai kananlihan viennin Etelä-Afrikkaan. Muitakin toimia on. Tällä hetkellä EU on menettänyt aika paljon markkinoita Etelä-Afrikassa. Ja, ja EU-tilalle on tullut lähinnä USA ja Kiina ei kotimainen tuotanto. Meidän siipikarjan tuotantoamme on kyllä testattu ja muitakin aloja on testattu, kuten tekstiiliala, mutta en nyt mene syvemmälle yksityiskohtiin. Tällä hetkellä me yritämme löytää rakentavaa ratkaisua etelä-afrikkalaisten keskustelukumppaneidemme kanssa. Euroopan komission valtuuskunta on tällä hetkellä parhaillaankin Etelä-Afrikassa ja keskustelee AO-viranomaisten kanssa näistä ongelmista ja toivottavasti löydämme jonkinlaisia kompromisseja. EU Etelä-Afrikka huippukokous järjestetään 15. marraskuuta täällä Brysselin kaupungissa. Ja me tietysti teemme kaikkemme, jotta edistystä saadaan mahdollisimman paljon aikaan ennen huippukokousta. EU ja SADEC, kauppa- ja kehityskomitea kokoontuu sekin. Sehän on korkeiden virkamiesten komitea, joka valvoo EPAN tote- täytäntöönpanoa. Helmikuussa järjestetään EU-SADEC-neuvosto, epäneuvosto. Se järjestetään Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Me valmistelemme jo konkreettisia neuvottelukohtia tähän kokoukseen. Ja me toivomme, että kun Inta-valtuuskunta menee Etelä-Afrikkaan, niin se myötä vaikuttaa meidän kauppasuhteidemme mm, parantamiseen – Ennen tätä kokousta järjestetään tekninen briefaus 23. lokakuuta tai 24. lokakuuta. Silloin voimme tarjota nämä yksityiskohtia. Toivottavasti ensi kerralla voin eh, kertoa teille vähän myönteisemmässä valossa Etelä-Afrikka-uutisia. Kiitos. Thank you and Kiitoksia. Sitten niin tänne pysyvä esittelijä Nadia Hirsch. Arvoisa puheenjohtaja, parhaat kollegat. No aivan ensin eh, lämpimät kiitokset komissiolle tästä alustuksesta ja kattavasta kuvauksesta Afrikan eh, valtioiden kanssa. Luonnollisesti tarvitaan kauppasuhteita ja halutaan myös eh, etuuskohtelua jatkaa kotonun sopimuksen päättyessäkin Euroopan Äh, unioni on myös todennut, että tässä on hyvin paljon asymmetriaa ja kotonun jälkeinen prosessi on saatava hyvin liikkeelle. Näin ollen tämä sopimus on menestys ja erityisesti sen panossa kaivataan parannusta ja se on kyllä meille äärimmäisen keskeistä. Olen tyytyväinen siihen, että Etelä-Afrikassa ja koko alueella edistystä on joiltain osin saatu aikaan, erityisesti kun puhutaan vaikkapa lentoliikenteen yhtenäistämisestä, mutta myös alueen liittäminen Länsi-Afrikan kaapelijärjestelmään niin, että myös alue saa nauttia nopeasta internetistä. Ja myös tämä suunniteltu alueellinen roaming-hanke on kyllä erittäin myönteinen. Nämä kaikki auttavat yhteiskuntia ja saattavat saada aikaan huomattavia parannuksia. Tiettyjä haasteitakin, niin kuin kuulimme, asiaan liittyy tässä kana-kysymys on yksi esimerkki tästä. Ja sitten kun ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa, ja kiinnostaisikin kuulla, että onko komissio havainnut eh, edistystä tässä kansalaisyhteiskuntakysymyksessä ylipäätään. Mielestäni se on aika keskeinen kysymys, kun eh, edistyksestä puhutaan ja juuri tiivis yhteys ja yhteydenpito eh, paikallistalouteen ja kansalaisyhteiskunnan luottamuksen rakentamiseksi. Joten jos komissio voisi mm, kertoa, että onko tällä alalla edistystä saatu aikaan. Ja lähdenkin siitä ja oletan, että lokakuun lopun matkamme varmasti meille antaa asian suhteen kyllä myös lisävalaistusta. Ja viimeistään sitten huippukokous täällä Brysselissä. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät, jos Gabriel Mato olisi paikalla. Hän saisi puheenvuoron EPP-ryhmän nimissä, mutta hän ei ole paikalla, joten välittömästi SED-ryhmä Joachim Schuster. Ja, äh, ich teile die... Olen esittelen kanssa ihan samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä sopimus ja kovasti panemme arvoa sen menestykselle. Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että tämä sopimus Äh, on muutakin kuin kauppasopimus. Ja haluaisin komissiolta nyt kuullakin, että miten näitä muita osioita on äh, täytäntöön pantu. Eihän tämä ole edes nimeltään vapakauppasopimus, vaan kumppanuussopimus. Ja äh, kyse on siis yhteistyöstä eri aloilla, kestävyystavoitteisiin pääseminen ja tämän yhteisen pohjan löytäminen. Mikäs näillä muilla aloilla on täytäntöönpanon tilanne? Haluaisin tästä kuulla. Ja tosiaan tuo kansalaisyhteiskuntakysymys on minullekin tärkeä. Mitenkä kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat olleet mukana? Kyllähän siellä paljon kai on ainakin liikkeelle lähdetty, mutta onko tämä johtanut yhtään mihinkään? Tästä haluaisin kuulla komissiolta. Puhuitte sitä, että helmikuussa EUn ja Sarekin ministerikokous kokoontuu. Mitä aiheita silloin on esityslistalla? Tiedättekö tästä jo? Ehkä tästä voitte jotain jo sanoa. Sanoitte, että valmisteluvaiheessa ollaan, eli että ei mitään loppupäätelmää nyt tässä vaiheessa ole tietenkään nähtävillä, mutta mitä aiheita esityslistalla on, se varmaankin on tiedossa. Thank you. Kiitos. ECR David Campbell Bannerman ei myöskään ole paikalla. Helmut Scholz, GUE. Round, uh, Heidi Hautala. Hautala Vihreistä ei ole paikalla. Onko täällä muita jäseniä, jotka haluaisivat aiheesta puheenvuoron käyttää? Ei. Ennen kuin puheenvuoron saa jälleen kauppapääosasta vastatakseen, kysyisin, haluaako arvon suurlähettiläs, Etelä-Afrikan tasavallan suurlähettiläs, esitellä omat kantansa. Olkaa hyvä suurlähettiläs. Um, thank you very much. Uh, Kiitos paljon. Hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me todella pidämme hienona sitä, että meillä on tämä mahdollisuus puhua teille suoraan täällä tänään yhteistyöstä EUn ja Afri- Etelä-Afrikan välillä. Me vahvistamme sen, että EU on erittäin tärkeä kauppa- ja investointikumppani Etelä-Afrikalle, ja näin on ollut monen vuoden ajan ja me haluamme, että näin jatkuukin. Erityisesti tässä vaiheessa, kun demokraattinen tilanne Etelä-Afrikassa on kehno ja myöskin talouskasvun haasteet ovat jatkuvia. Me uskomme, että todella nyt juuri meidän pitäisi olla, tehdä yhteistyötä, olla kumppanuussuhteessa EUn kanssa – Haluaisin painottaa, hyvä puheenjohtaja, sitä, että Etelä-Afrikka uskoo monenvälisyyteen ja myöskin siihen, että luodaan koko mantereen kanssa yhteistyötä. Ja me olemme tietyssä roolissa, tärkeässä roolissa tässä yhteydessä. Ja kuulimme sitä, mitä kauppapääosaston edustaja sanoi komissiosta, ja meillä tällä hetkellä juuri täytyy pannaan tiettyjä uudistuksia. Emme pysty välttämättä vahvistamaan sitä, että nämä haasteet ovat hyvin intensiivisiä ja vakavia. Me pyrimme täytäntöönpanemaan tätä kauppasopimusta mahdollisimman hyvin niissä puitteissa, mitä nykyiset neuvottelupuitteet antavat. Ja mitä haasteita meillä sitten olenkin, onkin, niin ne pitää ratkaista sääntöjen puitteissa. Puheenjohtaja, täällä mainittiin se siipikarjatilanne. Me uskomme, että Etelä-Afrikka ja SADEC, niillä on omat oikeudet perustaa tietyt turvatakeet, joita SADEC maat ovat ottaneet tai ovat tarkastelleet niitä huolellisesti. Ja me uskomme, että tämä on tapahtunut tietyn prosessin mukaisesti, jossa EU on myöskin ollut mukana. Ja kyllä me ymmärrämme sen, että kyseessä on haaste tällä hetkellä, ja me emme välttämättä ole EUn kanssa samaa mieltä asiasta. Ja aivan kuten kaupan pääosaston edustaja sanoi, että teemme paljon töitä tämän asian ratkaisemiseksi. Ja meidän ministerimme on ollut mukana komission kanssa tekemässä työtä ja katsomassa eri vaihtoehtoja. Ja on pyritty perustamaan jonkinlainen paketti, jossa otetaan kaikki nämä hankalat asiat huomioon ja voidaan katsoa, että miten pääsemme eteenpäin. Olemme, me juuri tutkimme sitä mahdollisuutta, minkä, mitä voisimme, miten voisimme toteuttaa eh, EPAn, EPAn eh, puitteissa näitä ongelmakohtia. Me keskustelemme näistä asioista ja toivottavasti löydämme yhteisen, yhteisen ratkaisun tähän. Ja meillä on tästä lintuinfluenssatapauksesta tullut tietoa. Olemme saaneet kuudelta, kuudesta maasta tietoja, jotka ovat vielä lintuinfluenssakourissa. Ja viimeisen parin päivän aikana on pidetty kokous ja siellä on käsitelty juuri kaikkia näitä asioita. Me uskomme, että on erittäin tärkeää, että täytäntöön panemme e, EPAN menestyksekkäästi. Me uskomme, että se on, luo pohjan tuleville suhteille e EUn kanssa, koko mantereen e, kanssa myöskin. Ja sitten ihan lopuksi, hyvä puheenjohtaja, me uskomme, että on olemassa myös muita asioita, jotka ovat käsiteltävissä. Esimerkiksi teräs ja alumiini on sellainen aihealue, jossa EU on tehnyt yksipuolisen ratkaisun ja kun pyysimme tästä selityksiä, niin sanottiin, että tämä on virhe ja tätä pitää käsitellä, mutta me haluaisimme, että tätä käsiteltäisiin mahdollisimman nopeasti jotta meillä ei ole sellainen tilanne, että tällaisia kieltoja tai esteitä tulee meidän suhteisiimme. Sitten ihan viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, halusimme vielä kertoa, että olemme erittäin kiitollisia siitä, että meidät on kutsuttu tänne ja me rohkaisemme teidän valiokuntaanne käymään Etelä-Afrikassa, jotta saisimme mahdollisimman laajat keskustelut meidänkin yhteiskuntamme jäsenten kanssa aikaiseksi, jotta löydämme ratkaisuja nykyisiin ongelmiin me olemme innoissamme siitä, että huippukokous EUn ja Etelä-Afrikan välillä pidetään vihdoin viiden vuoden tauon jälkeen 15.11. tänä vuonna. Ja me toivomme todella, että huippukokoukseen mennessä olisimme löytäneet ratkaisut näihin ongelmiin. Ja jos ei, niin toivomme, että huippukokouksessa sitten saadaan ratkaisuja aikaiseksi ja siellä on mahdollisuus käsitellä näitä asioita. On tärkeää se, mitä eräs puhuja sanoi, tätä ei pidä katsoa ainoastaan kauppana, vaan tämä on laajempi yhteistyökuvio, joka meillä on EUn ja Etelä-Afrikan välillä. Ja meidän pitää jatkossakin taata se, että täytäntöön panemme näitä sopimuksia, jotta saamme oikeudenmukaisen kumppanuuden aikaiseksi EUn ja Etelä-Afrikan välillä. Kiitoksia. Thank you very much. Suuret kiitokset, arvoisa suurlähettiläs. Nyt puheenvuoron saa vielä Rova Askola kauppapääosastolta. Tai ehkäpä vielä, jos äh, muilla jäsenillä on jotain äh, sanottavaa, niin Helmut Scholzhan on varjoesittelijä. Anteeksi, että tulin myöhässä. Piti juosta erästä toisesta kokouksesta. En siis ollut alusta asti paikalla, enkä ole keskustellut tätä, äh, seurannut tätä keskustelua. Olisi kuitenkin kiintoisaa tietää, mitä Brexit, mikä on Brexitin äh, merkitys ja vaikutus äh, Etelä-Afrikan ja EUn väliseen kattavaan kauppasopimukseen. Miten se vaikuttaa teidän maahanne? Oletteko tietoisia siitä, että Brexit luo jonkinlaisia uudenlaisia vaikuttimia kahdenväli- kahdenvälisten suhteiden muotoutumisessa. Ehkä komissiokin voi tähän vastata was a direct... Eli tässä vielä suora kysymys äh, arvoisalle suurlähettiläälle. Ehkäpä jos hän haluaa vastata tähän, niin hän saa tilaisuuden muussa tapauksessa kauppapääosasto. No, thank you very much, uh, chair. Uh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Me seuraamme prosessia Brexitin ympärillä hyvin läheisestikin, mutta olemme huomanneet, että nämä ovat sisäisiä prosesseja EUn, sisä, sisäises, EUn sisäisiä prosesseja. Ja meillä on vahvat suhteet EU-hun, aivan kuten sanottu aikaisemmin. Ja meillä on myös EUn erillisiin jäsenvaltioihin vahvat suhteet, mukaan luettuna Iso-Britanniaan. Ja siksi seuraamme tarkkaan neuvotteluja ja pyr- haluamme nähdä, että miten ne miten tilanne vaikuttaa meihin, mutta tällä hetkellä emme juurikaan pysty kommentoimaan tätä asiaa. Tiedämme, että mahdollisesti sillä voi olla meihin va- vaikutuksia ja siksi seuraamme tilannetta. Uh, Kiitoksia. Suurlähettiläs äh, Immakulada, ole hyvä. Mikrofoni ei ole päällä. Oi suoka, anteeksi, aloitan uudelleen. Suuret kiitokset puheenjohtaja ja tervetuloa Etelä-Afrikan edustajat. Minulla oli tilaisuus vierailla maassanne ennen kuin minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen. Ja on kyllä vaikea käydä maassanne rakastumatta siihen. Minä olen täysin, täysin ihastunut maahanne ja myös sen äh, aikaansaamaan edistykseen. Kuitenkin haluaisin nostaa äh, ääntäni, korottaa ääntäni monien huolestuneiden äh, pienviljelijöiden puolesta, jotka ovat hyvin äh, huolissaan esimerkiksi sitrushedelmien käsittelystä. Nythän sitrushedelmät, Etelä-Afrikan sitrushedelmät lokamarras eh, joulukuussa eh, samaan aikaan kuin EUn eh, e sato samalla kun EUn sato kypsyy, se kypsyy myös teille ja kysyisinkin todella teiltä tästä sitrushedelmien viennistä 2017 ja nyt tänä vuonna sitten 2018 olen kuullut, että tässä on ollut vaikutusta eurooppalaisiin tuottajiin ja että sitten esimerkiksi appelsiiniin tulee siitä syystä, että kasvinsuojelu ja siihen liittyvät määräykset eivät ole EU-määräysten tasolla, niin on tullut tiettyjä kasvitartuntoja. Ja haluaisinkin, että niin Etelä-Afrikka kuin komissiokin vastaavat, että milloinkohan me saamme tästä lisätietoa ja tavoitteisiin pääsystä ylipäätään. Kiitoksia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Joten keskustelu päättyy ja jälleen suurlähettiläs saa puheenvuoro, jos haluaa vastata ja tämän jälkeen kauppapäästä. Thank you, Chair, and thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos, että otitte esille tämän sitrushedelmäasian myöskin ja erityisesti vienin EU-hun. Etelä-Afrikalla on pitkä historia sitrushedelmien viennistä Euroopan unioniin ja meidän tuotantojärjestelmämme ovat erilaiset, kun ajatellaan esimerkiksi vuoden aikaa ja ajanjaksoja. Ja siksi me tulemme eurooppalaisille markkinoille silloin, kun tuottajat Euroopassa on, niillä on ollut oma vuoronsa ikään kuin kaupasta markkinoilla. Ja siksi näemme tällaisen täydentävän suhteen muodoksen, eikä niinkään kilpailusuhteen suhdetta. Ja sitten nämä terveyteen liittyvät asiat. Me olemme pyrkineet noudattamaan näitä standardeja erityisesti sitrushedelmien viennissä. Aina kun silloin EUlla ja Afrikalla, Etelä-Afrikalla on ollut erilainen näkökulma siihen, että minkälaisia riskejä näistä hedelmistä voi olla. Ja tästä asiasta itse asiassa keskusteltiin juuri eilen Etelä-Afrikassa ja olimme sitä mieltä, että meidän kaikkien pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisua, jotta tämä asia saataisiin selvitettyä. Ja olemme pyrkineet IPPCn vierailuun, vierailulle. Siellähän asiantuntijat näitä asioita käsittelevät. Ja halusin myös mainita sen, että tietysti Etelä-Afrikassa on ollut hyvä vuosi, kun ajatellaan näitä kontrolleita, valvontoja, meillä on tällä hetkellä ainoastaan yksi CBS. Ja puhumme muiden asiantuntijoiden kanssa tästä asiasta ja mielestäni meillä ei ole mitään merkittävää riskiä, jota tuottaisimme EU-markkinoille. Kiitos ja nyt kauppa Rouva Askola vielä kerran. Yritetään. Um. Kiitos Ensinnäkin haluaisin reagoida lyhyesti äh, kotonun jälkeiseen aikaan äh, liittyvään kommenttiin ja tähän epojen epäsymmetrisyyteen. No, äh, AKT-kumppaneiden kanssa ja kotonun jälkeisten neuvotteluiden jälkeenkään nämä sopimukset ovat päteviä kansainvälisiä sopimuksia. Kävi mitä kävi sen jälkeen, kun kotonun sopimus erääntyy. Joitain teknisiä rukkauksia näihin epäsopimuksiin tehdään, mutta mitään suuria periaatteellisia muutoksia ei tule asymmetrian liittyen. Mitä kansalaisyhteisöön tulee, niin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Komitea järjestää kokouksen Windhoekissa Namibiassa tämän vuoden marraskuun kahdeksas päivä. Me mm, tarkastelemme mahdollisuuksia toteuttaa samankaltaisia tilaisuuksia esimerkiksi SADEKin edustajien kanssa. Emme ole vielä päässeet näin pitkälle, mutta me tietysti teemme työtä tämän puolesta ja meidän missiomme on perustaa sellainen yhteinen valvontamekanismi, jossa molemmat osapuolet – ovat mukana. Ja tämä valvontahan ei sisällä ainoastaan tai koske ainoastaan kauppaan liittyviä asioita, vaan koko EPAN sovellusalaan liittyvät asiat, mukaan luettuna kauppa ja kestävään kehitykseen liittyvät säännöt. Sitoutuneisuutta siis on ja edistystä on saatu aikaan. Mitä kehitysyhteistyöhön tulee, niin tällä hetkellä me toteutamme ohjelmia pikkuhiljaa. 6 miljoonaa euroa on äh, irrotettu jo kullekin SADEC-jäsenvaltiolle, jotta ne voivat täytäntöönpanna sopimusta. Tällä hetkellä me olemme vielä perustamassa tiettyjä instituutioita, sellaisia instituutioita, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että me voimme täysimittaisesti täytäntöönpanna tätä äh, sopimusta kokonaisuudessaan. yhteisen ministerineuvoston agendasta puheen ollen antaisinkin puheenvuoron kollegalle Jan Willem Verheidenille. Hän valmistelee kyseistä kokousta juuri parhaillaan. Thank you. Um, with regards to the... Kiitos. Mitä tulee tämän yhteisen neuvoston agendaan esityslistaan, sehän pidetään Cape Townissa. Yhdeksäs päivä siihen on valmistava kokous, joka on kauppa- ja kehityskomitean kokous ja se pidetään Johannesburgissa ensi kuussa. En nyt voi vielä ennustaa tämän kokouksen tulosta, mutta meillä on monia asioita mielessämme. Me olemme varmoja siitä, että tässä kauppaministerit ja komissaari Malmström myöskin pystyvät varmasti hyväksymään tällaisen instituutioiden puitteiston näille sopimukselle, eli säännöt siitä, että miten nämä elimet toimivat esimerkiksi. Mutta tietysti me haluaisimme tuloksia myöskin kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta ja talouskumppanuussopimuksen valvonnasta. Aivan kuten tiedätte, me olemme tehneet kovasti töitä ja pyrkineet vakuuttamaan eteläafrikkalaiset siitä, että kansalaisyhteiskunta pitäisi saada mukaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja tämän osallistumisen pitäisi myöskin olla virallista ja muodollista. Ja tähän mennessä emme ole saaneet vahvistusta siitä, että he ovat, se, heille tämä sopisi, mutta me jatkamme työtä tämän asian parissa. Ja samalla lailla me olemme ehdottaneet myöskin mekanismia yhteistä mekanismia sopimuksen valvomiseksi ja keskustelut jatkuvat tästä asiasta ja erityisesti jatkamme sitten 6.11. Johannesburgissa näitä keskusteluja. Thank you very much. And of... Suuret kiitokset. Esittelijämme Nadia Hirsch äh, päättää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitän niin komission kuin suurlähetystönkin edustajia ja suurlähettilästä. Tärkeää on ihan niin kuin kollega totesi, että ennen kaikkea pidämme kiinni kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävästä vuoropuhelusta. Se on meille tärkeä asia. Ja se on tärkeämpi kuin nämä talouden kysymykset. Kai tässäkin kuitenkin aika hyvällä tiellä ollaan ja täytyy tietenkin katsoa, että mistä on lähdetty, jotta ymmärtää kuinka pitkälle on päästy. Ja komissio varmasti pitää meidät ajan tasalla ja mahdollistaa sen, että kollegat saavat tietoa, myös ne tilastotiedot ja tietoa huippukokouksista niin, että pysymme ajan tasalla. Kiitos oikein paljon. Thank you and... Kiitos teille. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Erityisesti haluan esittää kiitoksemme Etelä-Afrikan tasavallan suurlähettiläille ja hänen valtuuskunnalleen siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun kanssamme. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja välittömästi siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on kohta 12. Kyseessä on Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne. Valmistelijamme Sala Frankka on paikalla ja lausunto luonnosta AFKon mietintöön Euroopan tulevaisuudesta käydään nyt. Välittömästi puheenvuoron saa valmistelijamme. Olkaa hyvä. Kiitoksia Puheenjohtaja, kiitos paljon. Ihan niin kuin totesitte, kyseessä on siis lausunto AFKO-valiokunnalle tältä kansainvälisen kaupan valiokunnalta. Kyse on tästä kokonaiskeskustelusta, kattavasta keskustelusta Euroopan tulevaisuuteen liittyen. Kauppapolitiikka on tietenkin yksi aivan keskeinen ulottuvuus unionin ulkosuhteissa ja näin ollen meidän tulisikin perussopimusvaliokunnalle esittää tiettyä pohdintaa siitä, miten katsomme että tätä politiikkaa tulisi ajaa. Tämähän kauppapolitiikka on yksi äärimmäisen tärkeitä kulmakiviä koko Euroopan yhteistyössä ja kehittynyt viime vuosina huomattavasti. Se on edistyksellistä, se ajaa rauhan asiaa ja tämän lisäksi pitäisi ilmaista tietyt peruskysymykset äh, tulevaisuutta silmällä pitäen. Näin ollen tässä lausuntoluonnoksessani ehdotan, että Euroopan unionin tulisi johtaa avointa kansainvälistä reilua kestävää kauppajärjestelmää, äh, joka on äh, sääntöihin perustuvaa, kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia ja maanosamme tulisi toimia ennakoitavien sääntöjen, sovittujen sääntöjen niihin pohjautuvaan yhteiseen kauppajärjestelmään. Meillä on tietenkin kauppasopimuksia ja etuisuuskohtelujärjestelmiä. Euroopan parlamentti on niitä tukenut jo pitkään ja tietenkin meidän täytyy priorisoida niitä maita, joiden kanssa meillä on kahdenvälisiä sopimuksia ja niitä maaryhmiä, joiden kanssa meillä on alueellisia sopimuksia ja tietenkin on sovellettava päättäväisesti tätä VTO säännöstöä ja pitää pyrkiä vaikuttamaan VTO-uudistukseen, jotta VTO voisi olla entistä tehokkaampi toimija. Protektionismi aina välillä nostaa päätään eh, tässä toimintaympäristössämme. Ja luonnollisesti meillä on omat intressimme, mutta myös arvopohja, jonka pohjalta toimimme. Euroopan parlamentin ähm, toimivallan mukaisesti tässä lausunnossa ehdotan äh, perussopimusvaliokunnalle, että Euroopan parlamentin on oltava täysimääräisesti mukana neuvotteluprosesseissa. Tämä perustuu paitsi toimielinten väliseen sopimukseen, myös komission äh, puheenjohtaja antoi täydet takuut toissa kerralla unionin tila puheessaan siitä, että Euroopan parlamentti on merkittävä toimija ja Cecilia Malmström, kauppakomissaari, on toiminut näiden ohjeiden mukaisesti. Euroopan parlamentti voi olla paras ja vieläkin parempi kumppani näissä tulevissakin neuvotteluissa. Puheenjohtaja, yksi seikka tässä nyt on oikein keskeinen, nimittäin tarve siihen, että Euroopan unionin neuvotteluprosessit käytäisiin ehkäpä hiukan järkevämmässä aikataulussa kuin tähän asti. Meidän kömpelöt menettelytapamme vievät kovasti aikaa ja vahingoittavat Euroopan unionia ja näin meillä menee kyllä monia tilaisuuksia käsistämme. Myös ratifiointiprosessi on, voi olla hyvin pitkällinen. Esimerkiksi Meksiko kumppanuussopimuksen ratifiointiprosessi on vienyt tai tulee viemään enemmän aikaa kuin itse neuvottelut veivät. Joten aivan ilmeistä on, että myös teknologian ja innovaatioiden kehitys täytyy ottaa huomioon ja digitaalinen kauppa, sähköinen kauppa tietenkin nousevana kauppasopimuksissamme ja monenvälisyys. Ja samoin meidän tulisi jollain tavalla, tavalla pyrkiä auttamaan globaalistumisen sopeutumista, koska kun kauppa vapautuu, tällä on erilaisia vaikutuksia niin kauan kuin monenkin välisesti kauppapolitiikka ja ponnistelut sen alalla tulee koordinoida mahdollisimman hyvin. Meillä on erilaisia elementtejä, erilaisia menettelyjä käytettävissämme, rahoitusvälineet ja niiden rooli. Komissiohan MFF-ehdotuksessaan teki tästä ehdotuksen ja samoin sitten tietenkin kehitysyhteistyö ja kehitysapu. Lopuksi puheenjohtaja totesi vain, että erityisesti minua huolestuttavat ne vaikutukset, joita Brexitillä saattaa olla kauppapolitiikkaan, unionin kauppapolitiikkaan. Tässä vaiheessa emme vielä näitä vaikutuksia pysty ennakoimaan, koska emme tiedä, minkälainen tämä lopullinen erosopimus tulee olemaan, mutta kyllä meidän täytyy pohtia erilaisia vaihtoehtoja Brexitin vaikutusten minimoimiseksi. Viimeinen seikka, jonka halusin nostaa esiin puheenvuorossani valiokunnalle, on se, että mielestäni meidän täytyy erityisesti ponnistella kauppapolitiikkamme viestinnässä eh, niistä myönteisistä eh, eduista, joita kauppapolitiikkamme tuo myös kolmansille maille niiden eh, pkt kasvun muodossa, epätasa-arvon torjunnassa, köyhyyden torjunnassa ja samalla hyötyinä ovat tietenkin meidän yrityksemme, mutta yhtä lailla voivat tai hyötyvät kumppanimme meidän välineidemme avulla, esimerkiksi erilaisista helpotuksista ja kevennyksistä. Nyt puheenjohtaja kuulisi mielelläni kollegoiden huomioita, ehdotuksia, tarkistuksia. Tietenkin, niin kuin tiedätte, meillä on selkeät tiukat määräykset siitä, kuinka pitkä tällainen lausunto saa olla. Se nyt sitoo käsiämme, mutta mielelläni otan vastaan tarkistuksena. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä ja toivotammekin puheenjohtajan jälleen tervetulleeksi kokouksemme. Tulisitteko nyt puheenjohtaja tähän? No jos minä hoidan tämän esityslistan kohta, kohdan loppuun ja sitten puheenjohtaja, otatte nuijan taas kätenne. Toinen esittelijä, eli perussopimusvaliokunnan esittelijä ei valitettavasti päässyt paikalle, koska valiokunnassa tästä aiheesta keskustellaan juuri nyt, joten nyt varjoesittelijät aloitetaanpa SET-ryhmästä Maria Arena. Merci, euh, monsieur le président. Alors... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että kaupapolitiikka, siitä on tullut todellista politiikkaa vihdoinkin. Se on Euroopan unionin käsissä ja olemme päässeet eteenpäin siitä vaiheesta, joka oli tällainen tekninen eh, ja se on muuttunut nyt poliittiseksi. Eli olen samaa mieltä siitä, mitä edustaja Salafranka juuri sanoi. Kauppapolitiikka on todellinen väline Euroopan unionin käsissä ja väline, jonka pitää tietysti edistää kasvua Euroopan unionissa, mutta on myös hyvä muistaa, että tämä kasvu on, sen pitää olla oikeudenmukaista Euroopan kansalaisille. Ja olen iloinen siitä, että edustaja Salafranca tässä ottaa esille Euroopan globalisaatiorahaston. Sehän on solidaarinen, solidaarinen väline sellaisille henkilöille tällä hetkellä Euroopan unionissa, jotka eivät hyödy kauppapolitiikasta välttämättä. Mutta oikeudenmukainen kasvu on tärkeä myöskin meidän kauppakumppaniemme eh, kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ja kestävä kehitys, se on otettu tässä esille, ja myöskin ilmastoasiat pitää ottaa huomioon kauppapolitiikassa. Nehän voivat vaikuttaa kielteisesti ilmastonmuutokseen tai niillä voidaan pyrkiä pääsemään näihin tavoitteisiin, joita, joita ilmastokokouksessa on asetettu. Tietysti tämä moni, monen muotoisuus tai monen välisyys, se on tärkeää tällä hetkellä. Eurooppa on tärkeä moottori siinä, että palataan taas monenvälisyyteen näissä suhteissa. On tärkeää puhua kolmesta asiasta kauppapolitiikan yhteydessä näistä arvoista ensinnäkin, arvoista, joita välitämme. Olemme puhuneet paljon oikeudesta työhön, olemme puhuneet kansainvälisistä perussopimuksista. Ja sitten toisekseen toinen asia, joka on erittäin tärkeä meille, on avoimuus. Se, että kauppapolitiikka on avointa, Tällä hetkellä kritisoidaan paljon eurooppalaisten keskuudessa sitä, että että miten tähän kauppapolitiikkaan voidaan, miten siinä voidaan olla mukana, eli tämä avoimuus on tärkeää. Sitten kolmanneksi, tällä hetkellä meillä on yhä laajempia kauppasopimuksia, ja meidän mielestämme on tärkeää, että näissä kauppasopimuksissa pitää puhua säännellystä yhteistyöstä ja myöskin sosiaalisista puolista sekä ympäristöön liittyvistä asioista ja verokysymyksistä. Eli meillä on jonkun verran ehdotuksia tähän suuntaan. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. ECR Sander Lunes ei ole paikalla. Alde. Edustaja Lunde ei ole paikalla. Gue ei paikalla vihreiden Buchner, mutta Scholz onkin paikalla qr ryhmästä Joten, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on kyllä hyvin haastava aihe. Lausunto Euroopan unionin tulevaisuudesta perussopimusvaliokunnalle. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti, mihinkä suuntaan valmistelija tätä lausuntoa haluaa viedä. Kuitenkin, kun nyt satun olemaan myös AFKO-valiokunnan jäsen ja tunnen tämän keskustelun aika hyvinkin, toteaisin, että kun kauppa sinänsä ei ole itseisarvo, vaan kaupan on tarkoitus tukea Euroopan unionin tulevaisuutta, Ähm, niin äh, mitenkä, minkälaista kauppapolitiikkaa sitten haluamme ajaa ja katsonkin, että meidän tulisi enemmän kuin äh, mitä ehkä esittelijä tässä on ehdottanut äh, tässä mietinnössä ja muuten on puhuttu esimerkiksi VTOn uudistuksesta ja siitä, että meidän täytyy tehdä hyvin selväksi Euroopan unionin kulmakivet tässä toiminnassa. Tiedämme TTIP ja SETA neuvotteluista esimerkiksi, että kumppaniamme täytyy voida luottaa Euroopan unioniin ja että on luotava, ajettava sellaista politiikkaa, joka heijastelee – todellisuutta ja myös samalla sitten intressejä ja myös sisällön täytyy toteutua ja kestävyys tavoitteiden täytyy olla ohjenuorana tulevassa kauppapolitiikassa. Tämä on Euroopan tulevaisuudelle täysin keskeinen asia. Tähän kuuluu tietenkin sitten myös se, että mitenkä me kauppapoliittista yhteistyötä kehitämme, pien teollisuutta. Onko sillä kansainvälisessä arvoketjussa enää mitään toiminnan mahdollisuutta? Löytääkö kumppaneita muualta maailmasta? Ja sitten ne kysymykset, joita esittelijä tässä toi esiin, uudet kehitykset, digitalisaatio ja muut, näissä täytyy kyllä antaa vastauksia ja AFKO-valiokunnan tulee ne ottaa huomioon, kun puhutaan Euroopan unionin tulevaisuudesta. Muuten emme voi antaa vastausta näihin lukuisiin kysymyksiin, jotka ovat työllisyyspoliittisia, sosiaalisia, teollisuuspoliittisia, joten tämän kaltaista ajatusta tässä aja, ajaisin. Ja tänään puhuttiin Japani sopimuksesta. Tulevaisuus riippuu myös siitä, olemmeko avoimia tulevaisuudelle muualla ja niiden kestävälle kehitykselle ja vaikutukselle niiden työllisyyteen, suhteet Afrikkaan, Afrikan maihin tai latinalainen Amerikka. Eli me tarvitsemme kyllä sellaista kauppapolitiikkaa, joka ottaa myös muut huomioon. Mielelläni teen valmistelijan kanssa yhteistyötä ja tällaisia tarkistuksia on meiltä odotettavissa. Kiitos. This was all from our shadow. Kiitos. Tässä kaikki varjoesittelijöitä. Kaksi muuta puheenvuoropyyntöä. Dathmot ja Immaculada Rodriguez Piniero. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei, joten puhujalista suljetaan ja puheenvuoron saa edustaja Dathmot. Um, thank you very much, Mr. Chair. Um... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin vähän selvennystä asioihin. Tämä ää, teksti tulee ehkä Afrikasta. Sen otsikko on Euroopan unionin tulevaisuus. Afetista siis ää, tulkki korjaa. Eli tässä puhutaan Euroopan tulevaisuudesta, ää, mutta ehkäpä maaliskuun jälkeen tilanne jo muuttuu ja ehkäpä nöyri, mitä nöyrimmin saan esittää tämän kysymyksen teille. Näillä yrityksillä on aikaa, tai näillä tahoilla kaikilla on aika laaja virkamieskunta, joten teillä on paljon materiaaleja jotka voivat, ja henkilöstöjä, jotka voivat pohtia näitä asioita. Kohdassa kuusi Puhutaan muun muassa pääsyn helpottamista Euroopan globalisaatiorahastoon. Tarkoittaako tämä sitä, että esittelijä puhuu sen puolesta, että Euroopan äh, globalisaation sopeutumisrahaston äh, määriä äh, nostetaan suuresti, koska jos täällä peräänkuulutetaan tällaista helpompaa rahan saatavuutta, niin kyllähän sitä rahaakin enemmän tarvitaan. En minä tässä nyt mitään pointtia tässä esitä, vaan haluan selvennystä. Ja sitten on pakko sanoa, no en oikeastaan enää hae mitään selvennystä, koska tämä on jo ihan turhankin selvää. Täällä puhutaan siitä, että kauppaa täytyy käyttää välineenä yhteisessä kauppapolitiikassa. En tiedä, onko esittänyt esittelijää ollut paikalla silloin, kun minä olen lukuisia kertoja tästä asiasta puhunut. Eli tässä tavallaan politisoidaan ulkomaankauppa. Ja tämä argentiinalainen hän juuri tässä äsken puhui siitä, kuinka vapaa kauppa auttaa luomaan vaurautta. Mutta jos tehdään kaikenlaisia vapaakauppasopimuksia ja sellaisia superstruktuureita, jotka koostuvat erilaisista ennakkoluuloista, arvottamisista ja niin edespäin, niin sehän tekee vapaa-kaupasta hankalaa ja sillä on seuraamuksia. Seuraamus on se, että tulee vähemmän kauppaa, on hankalampaa tehdä sopimuksia ja kaikki on, ja vaura, vaurastumisesta tuleekin köyhistymistä, tai päinvastaista ainakin. Ja siksi kun käytetään kauppapolitiikkaa ikään kuin ää, äh, välineenä ää, äh, tehdä ulkomaanpolitiikkaa, niin ää, äh, no, sanottiin sitten mitä tahansa, niin kyllä sillä on seuraamuksia. Kiitos. Sitten Immakulaara. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin valmistelijalle tästä lausunnosta. Mielestäni nämä asiat, joita hän on ottanut tässä esiin, niin niistä olen samaa mieltä. En tiedä sitten, mitä tästä ehkä puuttuu. Katsotaan sitten tarkistuksilla, mitä voidaan täydentää tekstiä. Olen samaa mieltä Maria Reenan esittämistä kysymyksistä, eli on jotakin kysymyksiä, joita voitaisiin ottaa vielä tekstin mukaan. Sitten haluaisin viitata neljään kysymykseen. Ensinnäkin, kun puhutaan kauppapolitiikasta, siitä, että sen pitäisi auttaa ihmisiä ja te- tehdä maailmasta oikeudenmukaisemman, niin 50 prosenttia ihmisistä ovat sitä mieltä, tai niihin ei vaikuta kauppapolitiikkaa. Eli ta- tarvitaan tätä näkökulmaa tarvitaan nimenomaan, sitä pitää vahvistaa. Sitten toisekseen Suurin osa on sitä mieltä, ja myöskin muista valiokunnista olen sitä mieltä, että tämä näkökulma pitää ottaa huomioon. Sitten meillä on tämä Japan, Japanin ennakkotapaus. PK-yritykset, jotta ne voi, niiden pitäisi saada mahdollisimman paljon hyötyä kauppasopimuksesta. Sitten kolmanneksi mitä tulee tähän monenvälisyyteen, se on erittäin tärkeä asia. Meillä on suuri riski politiikassa ylipäätään, se ei ainoastaan kauppapolitiikassa, vaan politiikassa, siitä, että voi käydä samalla tavalla kuin mitä on käynyt näiden kahden valtavan järkyttävän maailmansodan jälkeen. Eli on erittäin tärkeää, että tässä strategisessa asiakirjassa painotetaan monenvälisyyttä ja sitä, että VTO on mukana ja huolehtii näistä asioista ihmisistä. Sitten viimeiseksi Maria Neena mainitsi jotakin veropolitiikasta ja siitä, että sitäkin pitää hyödyntää tässä kansainvälisessä kauppapolitiikassa. Erityisesti korruption vastainen taistelu on erittäin tärkeä, Ja sen pitäisi olla mukana niissä sopimuksissa, joita teemme kolmansien maiden kanssa. Eli meidän pitää pyrkiä täyttämään kaikki nämä kunnianhimoiset tavoitteet kauppapolitiikan puitteissa. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos. Sitten on äh, edustaja komissiosta Luka Rekali, olkaa hyvä. Very much, Chair, for giving me the floor. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Arvostan kovasti esittelijän näkemyksiä. Kyllä, tulee olemaan vaike- on vaikea tehtävä laatia lyhyt mietintö aiheesta Euroopan tulevaisuus. Öö, öö, olette tehnyt aiemminkin öö, muitakin mietintöjä olette laatineet muun muassa globalisaatiosta ja niin edespäin, eli kyllä täältä paljon ideoita ja tavaraa tulee. Teidän kommenttinne ovat aivan päteviä ja asiaan kuuluvia, mutta yksi fakta korjaus tästä globalisaation sopeutumisrahastosta, kun puhutaan sen varojen saatavuuden helpottamisesta, niin tokihan me komissiossa haluaisimme, että olisi helpompi saada sieltä rahaa. Siksi me olemme alentaneet kynnystä ja lisänneet itse rahamäärää, mutta EDF on rahasto, joka, jota käytetään vasta sen jälkeen, kun kun, kun irtisanomisia on jo tapahtunut. Kyllä tällaisia ennakoiviakin rahastoja on, mutta ne ovat muita. Eli Tätä ei voida käyttää etukäteen. And last, Kiitos ja lopuksi. Not least worth. Lopuksi esittelijämme Sara Franka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita ja komissiota puheenvuoroista. Nämä parantavat tekstiä entisestään ja edustaja Arenalle voin sanoa, että kun hän puhuu kaupasta, joka on äh, kehityksen tukena ja jonka täytyy olla äh, oikeudenmukaista, niin tämähän koskee tietenkin molempia osapuolia äh, ja niiden eettisiä arvoja. Meillä on omat arvomme ja kyllä tämä oikeudenmukaisuus koskee molempia osapuolia. Ja kun puhutaan oikeudenmukaisesta kaupasta, avoimesta, kestävästä kaupasta, niin arvot tähän liittyvät, mutta mielelläni laajennan tätä kyllä niin, että tässä entistä selkeämmin ilmaistaan tämä teidän ajatuksenne ja tämä vastavuoroisuus, mitä tulee yrityksiimme ja kumppaneihimme. Todella uskon kestävään kehitykseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan COP21. Ja uskon, että tässä ollaan oltu johtavana toimijana. Ja tietenkin tähänkin voidaan viitata. Se ei minua ollenkaan haittaisi. Läpinäkyvyyden avoimuuden tarve myös voidaan täysin ottaa mukaan näihin tavoitteisiin, joihin pyritään lopullisessa versiossa. Ja tietenkin äh, maailman työjärjestön ilon yleissopimukset äh, ovat tietenkin äh, meillä ohjenuorana tämänkin valiokunnan työssä. En ole nyt sitten kuullut ECRn ja Alden varjoesittelijöitä, mutta joka tapauksessa olen Scholzin kommentit kirjannut tuollisesti ylös. hän on erittäin aktiivinen näissä kysymyksissä. Ja juuri vaikutukset pk-yrityksiin, eh, EUn kauppatoimien vaikutukset pk-yrityksiin muualla on tietenkin tärkeä kysymys. Ja voin todella todeta, että pk-yritykset eh, ovat aivan äärimmäisen keskeisiä ja niiden toiminta tietenkin sitten äh, muuten olen tässä huolella kuunnellut äh, Dartmouthinkin äh, puheenvuoroa. Ähm, mm, hän on täysin eri mieltä kuin Scholz. Ja tässä nyt sitten, en tiedä mitenkä pystyn välttämättä ottamaan kaikkea huomioon, mutta luonnollisesti Dartmouthille sanoisin, että kun käydään keskustelua Euroopan tulevaisuudesta, niin tässähän on tietenkin kyse ennen kaikkea Euroopasta, Euroopan rakennustyöstä, siinä olette oikeassa, mutta tällä hetkellä tietenkin vastuuvaliokunta on muu kuin meidän valiokuntamme, se täytyy ottaa huomioon. Kyllä minä olen kanssanne monilta osin samaa mieltä vapaakaupasta, enkä minäkään katso, että meidän tulisi liikaa rajoittaa eh, sitä, mutta ero sitten muihin kauppamahteihin on se, että Euroopan unionin toiminta on arvoperustaista meille. Arvomme ovat äärimmäisen tärkeät ja on tärkeää myös että näitä arvoja sovellettaisiin sitten vastavuoroisesti. Emme me voi myöskään ketään muuta läksyttää tai kenellekään luonnoida. Ja käytännössähän olemme toimineet niin, että kauppasopimukset perustuvat tiettyihin periaatteisiin. Ei tässä nyt tietenkään tarvitse liioitellakaan, mutta täytyy kuitenkin olla tässä tietyt suuntaviivat. Ja kun nyt puhutaan globaalistumisesta, minä äh, olen sen äh, kannattaja. Mm, ja joskus syntyy sitten asymmetria. Euroopan unioni on tärkeä äh, kansainvälinen toimija. Joku puhui tänään Japanin sopimuksesta lähes 30 prosenttia maailman PKTstä ja 37 prosenttia maailmanlaajuisesta vaihdantataloudesta, joten olin Keski-Amerikan ja Chilen kumppanuussopimuksien esittelijä tässä parlamentissa. Nämä ovat maita ja alueita, joiden BKT on huomattavasti Euroopan unionia alhaisempi ja luonnollisesti me olemme komissiokin viidessä valkoisessa kirjassaan hyvin tarkasti ottanut huomioon globaalistumisen vaikutukset myös kumppaneihimme. Monet eivät ehkä tätä aina muista, mutta globalisaatiolla on kuitenkin inhimilliset kasvot ja globalisaation täytyy kunnioittaa ihmistä eikä jättää ketään pois kyydistä. Minä tässä pyrin toimimaan diplomaattisesti ja todeten, että ähm, markkinoille pääsyä on helpotettava. mutta äh, ei tämä tarkoita sitä, että haluamme lisää rahaa, rahoitusta. Ei, mm, meillä on ähm, nykykehykset, äh, jotka meitä rajoittavat. Ja kun sitten keskustellaan äh, uusista rahoituskehyksistä, niin poliittiset ryhmät kukin sitten ajavat tietenkin omia ajatuksiaan tällä hetkellä. Olen kolmannen liittymistä valmistelevan välineen esittelijä, 14 miljoonaa. Jotkut kannattavat uutta rahoitusvälinettä, joka olisi jotenkin sisältänyt useampia, muun muassa sosiaalirahaston ja sen ulottuvuudet. Ja näin ollen Euroopan äh, komissio on oikein hyvin selittänyt, äh, että kun tässä nyt tulee vapaa kauppaa ja vapaakauppapolitiikkaa, täytyy huolehtia siitä, ja tästä olen Raatmutin kanssa samaa mieltä, niin täytyy suhtautua siihen myönteisesti ja keskittyä niihin myönteisiin seikkoihin, joita Euroopan unionin ja sen toimijoiden toimintakumppanien kumppaneiden kanssa aiheuttaa. Tässä pyritään luomaan hyvinvointia ja parempia tilaisuuksia kaikille niille, jotka eh, näitä ovat vailla. Lopuksi vielä Rodriguez eh, eh, Pinjerolle toteaisin, että mitä tulee tuohon sukupuoli ulottuvuuteen tasa-arvoon. Mielelläni sen otan tässä myös mukaan. Arenan kommentit mielestäni löytyvät kappaleesta viisi, mutta voimme löytää ehkä sanamuodon, joka sopisi hänellekin vielä paremmin pk-yritysten suhteen. Ja luulenpa, että tässä olenkin nyt vastannut useimpiin kysymyksiinne. Tosiaan monen välisyys on tärkeä asia ja me olemme tässä tietenkin aivan eturintamassa. Ja luulen ja uskon kyllä, arvoisa puheenjohtaja, että näinä vaikeinakin aikoina, kun meillä on kaiken näköisiä rajoituksia, jotka meitä rajoittavat ja meidän täytyy toteuttaa monia uudistuksia, jotta saisimme palautettua kansalaistemme luottamuksen, niin yksi asia, joka tässä nyt on viime aikoinakin vuosina äh, ollut äh, kuitenkin äh, esillä, niin äh, komission äh, tuleva puheenjohtaja aikoinaan 2014 kuulemisessaan Euroopan parlamentissa totesi, että juuri tämä valiokunta on sitten se viimeisen, viimeisen rajan valiokunta, joten äh, tässä vaikeissa, vaikeina aikoina on saatu aikaan paljon. Arvoisa edustaja Scholz, kyllä, parantamisen vara on edelleen ja katson, että meidän tulisi pyrkiä löytämään nämä, yhteinen nimittäjä, joka niin kuin Arena oikein hyvin totesi, osoittaa kansalaisillemme ja meille kaikille ja yrityksillemme, mihin pyrimme. Ja uskon, että tämä lausuntoluonnos voi saada sitten valmistuessaan enemmistön taakseen. Täällä on tehty mielestäni hyviä ehdotuksia ja uskon, että yhteinen sävel kyllä löytyy. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos esittäjä. Ollaan tässä juuri ihan äh, aikataulussa viisi minuuttia edelläkin jopa. Hyvää merkki, hyvää merkkiä. Ennen kuin lopetan tämän keskustelun, muistuttaisin teitä, että määräaikatarkistusten jättämiselle tässä kysymyksessä on perjantaina kello 12.00 12. päivä 10. kello 12 ja valiokuntaäänestys toimitetaan 5.11. Tässä kaikki ja nyt äh, puheenjohtaja saa puhettamaan puhetta. Kiitos. So, thanks a lot, Mr. Vice Chair. Kiitos varapuheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että johditte tässä tätä kokousta. Pahoittelut. Olin tuossa Euroopan yritysten kokouksessa täysistuntosalissa keskustelemassa kauppapolitiikasta yhdessä Malmströmin kanssa. Ja siirrytäänpä sitten kohtaan 13 esityslistalla. Tässä kyse on Kiinasta ja lihasta. Winklerhän on meidän esittelijämme ja asiantuntijamme. Kohta 13, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, tämä on tällainen teknisempi asiakokonaisuus. Me olemme kir- lähetelleet kirjeitä puolin ja toisin VTOn äh, paneeliin Kiinan ähm, siipikarjan kananlihan lihan liittyen. Tämä on tekninen kysymys, anteeksi jo etukäteen. Tämä ehdotus, joka on nyt edessämme, lähtee siitä, että meidän tulee noudattaa vto paneelin vuoden 2017 näkemyksiä. Ne liittyvät vto kiistan ratkaisu menettelyihin, ja kyse on siis Kiinan ja EUn välisestä kananlihakaupasta. Kananlihan tuonti Kiinasta EU-hun oli kielletty SPS-toimien vuoksi. Vuonna 2008 saman lihan tuonti lisääntyi kolmen vuoden aikana vuosista 2009, 2011 välisenä aikana VTOn paneeli perustettiin vuonna 2015 heinäkuussa ja se otti huomioon useita seikkoja. Kaksi kymmenestä tullikiintiöstä, joita kiinalaiset olivat kyseenalaistaneet, olivat sellaisia, että paneeli ne hyväksyi loput kahdeksan, niitä pidettiin sellaisena, että ne piti torjua, eli paneeli torjui Kiinan tietyt vaateet, hyväksyi osan. 16.5.2017 EU tiedotti kiistanratkaisuelimelle, eh, että se aikoo toteuttaa omia eh, suosituksiaan ja eh, tämä kohtalainen, kohtuullinen täytäntöönpanon aika alkoi huhtikuussa 2017 yli vuosi sitten. Komissio on neuvotellut sopimuksesta Kiinan kanssa niin, että löydettäisiin molempia osapuolia tyydyttyä ratkaisu. Te voitte lukea itse tämän ehdotuksen. Se on tuolla selitysosassa, te voitte tosiaan lukea sen. Ja tällä hetkellä aika rientää, aikapaineita on, pitäisi saada sopimus valmiiksi. Minä näen asian niin, että komission, komissio toteutti neuvottelut hyvin, joten Tällä hetkellä tilanne on se, että näyttää siltä, että Genevessä allekirjoitetaan asiakirja tämän kuun lopussa. Tietysti sillä edellytyksellä, että me annamme oman myöntymyksemme tälle sopimukselle. Minä suositan teille, että antaisitte tämän myönnytyksen tai suostumuksen ja esittelijänä pidän aina mielessäni sen, että me olemme sitoutuneet VTOn kauppasääntöihin. Kiitos. So, no problems from your side. Hienoa, eli ei mitään ongelmaa teidän kannalta. Ne kuulostaa hyvältä ja lupaavalta. Onpas täällä yksi varjosittelijäkin paikalla, Helmut. Ihan lyhyesti, kiitoksia puheenjohtaja. Jos haluatte jatkaa edelleen käymistä kiinalaisissa ravintoloissa ja tilaatte Pekingin ankkaa, niin meidän pitäisi sopia siitä, että tämä esittelijän lähtökohta on hyvin tervetullut ja että olisi hyvä, että saataisiin sopimuksen tämä sopimus aikaiseksi tässä asiassa. So, support even from the GUE. Jopa GUE tukee. Sepäs vallankin erinomaista. Hyvä. Sitten sitten komissiosta Lucia Fugenova. Uh, thank you very much, uh, dear chairman. Kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitoksia, että saan puhua. En nyt käytä tarpeettoman paljon aikaa. Ne haluan vain kiittää ja onnitella esittelijä erinomaisesta työstä. Se ottaa huomioon kyllä tämän tapauksen historian ja paneelin löydöksetkin. Pari seikkaa, joita haluaisin korostaa tai että itsekin ja ne mainitsitte. Tässähän on kyse sopimuksesta, joka perustuu molemmin puolin hyväksyttyyn ratkaisuun, jota paneeli ehdotti. Ja EUllahan on juridinen velvoite noudattaa näitä löydöksiä ja tuloksia kohtuullisessa ajassa, yleensä 15 kuukautta päätöksen tekemisen jälkeen joka oli siis huhtikuussa 2017. Ja paneelin löydökset, tai meidän näkemyksemme on se, että paneelin löydökset olivat aika positiivisia ja vakuuttavia EUn kannalta. Erityisesti kun puhutaan EUn lähestymistavasta artiklan 28 neuvotteluihin ja niiden vaikutuksiin mitä tulee niiden vaikutuksiin. Kiitos. Uh, uh, Kiitos ja sitten vielä esittelen. For the, for the support. Kiitoksia ja erityisesti kiitoksia Guen tuesta. Aivan kuten Helmut sanoi, me olemme olleet monen kerran yhdessä VTO-töissä, joten tiedätte, että minä e, minun työni <laughs> liittyy näihin VTO-asioihin eikä niinkään Pekingin ankan makuun. Kiitos. Thanks a lot. Kiitokset. Näin tämä keskustelu on päätetty. The, here we are, yeah. The deadline. Määräaikatarkistusten jättämiselle 12.10. keskipäivällä. Luulen, että ei niitä edes tule, mutta en sitä koskaan tiedä. Mistä tuuli puhaltaa. Hyvä. Nyt keskeytämme kokouksen. puoleen, puoli viiteen. Mutta tulkaa nyt hiukan ennen tuossa viisi vaille puoli paikalle, niin voimme sitten kuulemistilaisuuden aloittaa puoli viisi. Kiitos.

So, uh, ladies and gentlemen, distinguished guests and dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat vieraat, hyvät kollegat, nyt avaan tämän kuulemistilaisuutemme Euroopan unionin ja Vietnamin äh, kauppa- ja investointisopimuksista. On todella mukava saada toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen, joka selvästi herättää paljon kiinnostusta ja joka on myös aiheeltaan erittäin ajankohtainen. Neuvottelut olivat pitkät ja kauppa- ja investointisopimus saatettiin sitten valmiiksi ja Euroopan parlamentin pyynnöstä. Meillä on kaksi erillistä sopimusta, toinen kauppa ja kestävyys ja toinen investointisuoja. Tämä johtuu siitä, että meillä on uusi investointisuojajärjestelmä ja investointisuoja kuuluu jäsenvaltioiden toimia, toimivaltaan. Tämä on yksi kunnianhimoisimpia kauppasopimuksia, joita Euroopan unionin ja kehittyvien maiden välillä on tehty. Ja tämä on kyllä erinomainen merkki kumppanuudesta Euroopan unionin ja Vietnamin välillä. Ja tämä sopimus heijastelee molempien osapuolten intressejä. On täysin ilmeistä, että sopimus ei astu voimaan ilman Euroopan parlamentin selkeää tukea. Ja näin ollen äh, olemme ajoissa alkaneet äh, tarkastella, arvioida sopimusta ja sen äh, mukanaan tuomaa etua ja sen arvoja. Ja juuri tänään komission jäsen ilmoitti, että komissaarikollegio virallisesti hyväksyy sopimuksen 17. lokakuuta eli ensi viikolla ja välittömästi tuon jälkeen käynnistetään ratifiointiprosessi täällä Euroopan parlamentissa. Ja näin ollen todella tämä kuulemistilaisuus on äärimmäisen ajankohtainen ja näin todella kuulemisemme järjestetään juuri ennen äh, komissiokollegion kokousta ja hyväksyntää. Samoin äh, asian kokous järjestetään ihan lähiaikoina ja me teemme alueen kanssa tiivistä yhteistyötä ja Vietnamille toteamme, että haluamme sääntöpohjaisen selkeän sopimuksen asian alueelle. Tämä on myös merkki maailmanlaajuisesta epävarmuudesta. Jotkut suuret maailmanlaajuiset kumppanit, toimijat eivät enää kunnioita sääntöihin perustuvaa järjestelmää, ei vaan yrittävät voimakeinoin ja oman painoarvonsa pohjalta pakotaan muita toimimaan, joten Tämä on myös meiltä signaali muille toimijoille. Ei myöskään ole mikään salaisuus, että Euroopan parlamentti haluaa reilua, kestävää kauppaa ja kaupan käytäntöjä. Ja näin ollen paljon keskustelua käydään muun muassa työlainsäädännön uudistamisesta Vietnamissa niin, että sitoumus liittymisestä kolmeen vielä avoinna olevaan ilon yleissopimukseen ja täytäntöönpano sopimuksen täytäntöönpano liittyvät myös yhteen. Ja tämäkin on parlamentille tärkeä kysymys. Muuten tänä aamuna keskustelimme Japanista ja nostimme esiin sen, että Japanikaan ei kaikkia eh, ilon yleissopimuksia ole ratifioinut. Eli kauppamme perustuu arvoihimme, haluamme kestävää kasvua ja hyötyä etua ihmisille. Näin ollen ympäristöoikeudet ja työoikeudet liittyvät hyvin läheisesti tähän kauppaan. Niin kuin mainitsin, olemme täysin vakuuttuneita siitä, että tämä tuo merkittävää etua muutakin kuin talouskasvua, nimittäin kumppanuuden. Tiedän, että on koko joukko kysymyksiä, muitakin kysymyksiä kuin äh, näiden kolmen ilon yleissopimuksen ratifiointia. Nyt meillä on sitten tilaisuus käydä keskustelua avoimesti kahden pääneuvottelijan välillä. On todella etuoikeus äh, saada kuulla molempia, että molemmat ovat tässä kuulemisessa paikalla. Nimittäin Vietnamin äh, teollisuus ja kauppaministeri Tran Kuokkaan. Tervetuloa. ja Helena König, joka on varapääjohtaja kauppapääosastolla Euroopan komissiossa. Tervetuloa. Heillä on nyt tilaisuus kertoa omista kannoistaan liittyen näiden sopimusten sisältöön, arvoihin ja tämän jälkeen kuulemme asiantuntijoita toisella kierroksella. Ja asiantuntijat kertovat sitten omat kantansa moniin sopimuksen keskeisiin seikkoihin. Haluan tehdä selväksi sen, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että kaikki ovat täällä ja kaikilla on tilaisuus käydä keskustelua. Täällä Rauhan parlamentissa Brysselissä. Kaikki todella ovat tervetulleet osallistumaan tähän keskusteluun. Tämä oli minun avauspuheenvuoroni. Näin äh, kuulemistilaisuus on avattu ja ensimmäisen puheenvuoron saa luonnollisesti pysyvä Vietnamin sittelijämme edustaja Saarin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Ch- Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja tervetuloa kaikille. Meillä olemme saaneet todisteita siitä, että kuinka tärkeä tämä valiokunta on ja kuinka tärkeä Vietnam on Euroopan unionille – koska muutama vuosi sit, muutama <laughs> tunti sitten, ennen kuin tämä kuuleminen alkoi, niin EUn eh, kauppakomissaari Rova Malmström ilmoitti, että komission kollegio hyväksyy ensi viikolla viimeisen version tästä EU-Vietnam-asiakirjasta sopimuksesta. Tämä on tietysti oikein onnellinen yhteensattuma. Se antoi meille potkua näihin keskusteluihin ja toivottavasti pystymme hyödyntämään tämän tilanteen ja myöskin rakentamaan hyvän ratifiointiprosessin tästä. Siksi olin erittäin tyytyväinen, eh, kun kuulin tästä asiasta ja toivottavasti tämä kuuleminen myöskin korostaa tätä koko prosessia ja sen tärkeyttä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että aloitimme 2012 vuonna neuvottelut ja 2015 pääsimme sopimukseen periaatteesta ja nyt kolme vuotta myöhemmin me sitten, meillä on käsillä tämä viimeinen vaihe, joka toivottavasti mahdollistaa sen, että voimme ratifioida sopimuksen tämän parlamentin toimikauden aikana. On toivottavaa, se on tarpeellista myöskin. Miksi? No, koska tämä vapaakauppasopimus on malli, sopimus talouskasvusta ja kehityksestä, ja se antaa uuden mallin EU-kauppa- ja kehityspolitiikalle nousevien talousmaiden kanssa. Ja olemme tasavertaisessa asemassa kumppaneiden kanssa. Meillä on samanlaiset tavoitteet kasvun ja kehityksen osalta ja pyrimme myöskin vahvistamaan näitä uudistuksia. Ja tässä maalissa, ma- mallissa olemme saaneet erittäin laajoja kauppasopimuksia aikaiseksi tähän mennessä. Ja tässä, on hyvä, tässä luodaan hyvät en, edellytykset, joista saadaan molemminpuolista kaupallista hyötyä. Ja, ja tähän liittyy rakenteelliset uudistukset myöskin, ja Vietnam on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten tämä malli toimii, koska kehitys, se on kehityksen menestystarina. 30 vuotta sitten se oli yksi maailman köyhimmistä maista, nyt se on yksi elä, eloisimmista ja toimivimmista markkinoista Etelä-Aasian alueella. Lisäksi tämä sopimus on malli sen suhteen, että miten me käytämme meidän pehmeätä valtaa, soft power. Eurooppa voi olla todella pioneeri näissä asioissa, varsinkin nyt näinä aikoina, kun protektionismi on nousussa ja kasvussa monissa paikoissa maailmassa. On muutamia osa-alueita eurooppalaisessa politiikassa, jotka on täysin eurooppalaistettu. Esimerkiksi tämä kauppapolitiikan alue. Tämä on yksi alue, jossa Eurooppa pystyy näyttämään johtajan asemansa. Ja kauppasopimuksen on tarkoitus olla väline, jolla parannetaan kaupallista liiketoimintaympäristöä sekä sosiaalista ympäristöä. Ja kaikki sitoumukset, joita on tehty ja konkreettiset, konkreettiset askeleet, joita Vietnamin viranomaiset ovat tehneet, niin ne osoittavat, että tämä vaakauppasopimus jo on nostanut ää, äh, näitä standardeja eri alueilla, esimerkiksi ää, äh, lapsityövoiman käytössä ja internet-kyberturvallisuudessa on otettu askeleita eteenpäin. Ja näemme todella tuloksia näistä jo. Ja paljon enemmänkin pitää tietysti vielä tehdä. Ja kyseessä on prosessi. Ja toivottavasti tämä kauppasopimus vie näitä uudistuksia eteenpäin. Ja jälleen kerran sanon, että tämä on erittäin tärkeä vaihe, ratifiointiprosessi, aivan kuten sanoin alussa. Meillä on erittäin hyvä tilanne käsillä – ja meidän pitää hyödyntää tätä tilaisuutta ja saada työmme loppuun asti tämän vaalikauden aikana. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kovasti. Ja nyt, nyt pyytäisin Twangat Kandin, kauppa- ja teollisuusapulaisministerin, käyttämään puheenvuoron 10 minuuttia korkeintaan. Mr. Bönlän arvon intavaliokunnan puheenjohtaja, hyvät parlamentaarikot. Haluaisin ensinnäkin kiittää puheenjohtajaa ja valiokuntaa täällä Euroopan parlamentissa siitä, että sain mahdollisuuden kertoa EU-Vietnamin kauppasopimuksen tulevaisuuden näkymistä. Kuten tiedätte, Vietnam on integroitunut ja jatkuvasti ja johdonmukaisesti globaaliin talouteen. Se on myös pitänyt kiinni monenvälisen kauppajärjestelmän säännöistä ja sillä on yhteistyö puitesopimuksia kahdenvälisesti ja kansainvälisestikin. Olemme ASEANin aktiivinen jäsen ja meillä on FTA-suhteita jo yli kymmenen kauppakumppanin kanssa eri puolilla maailmaa. Ja nyt Vietnam on alueen toiseksi avoimin talous. Ja se näkyy myös pkt Nyt nousevan protektionismin vuoksi, tai siitä huolimatta, Vietnam edelleenkin puoltaa ja puolustaa avointa ää, kauppaa. Ja huhtikuussa 2017 me puhuimme vahvan yhteistyön puolesta. Maaliskuussa 2018 Vietnam ja muutama muu maa allekirjoittivat kattavan sopimuksen mm, transpasifisen Tyynemeren kauppasopimuksen puolesta. Tämä sopimus, jonka on tarkoitus astua voimaan tulevien kuukausien aikana, on taas yksi esimerkki siitä, että että me olemme sitoutuneita vapaakauppaan ja tällä hetkellä hän äh, vastustustakin on ollut, mutta me puolustamme vapaakauppaa. Kuten tiedätte, FTA EUn ja Vietnamin kanssa kesken tehtiin jo joulukuussa 2015. Sen jälkeen olemme komission kanssa jakaneet äh, investointiosion kahteen eri osaan. Ja tällä hetkellä me siloitamme tietä sille, että voisimme allekirjoittaa ja ratifioida tämän sopimuksen molemmin puolin tietysti. Ja olen iloinen voidessani kuulla, että komissaari Malmström on vahvistanut sen, että ensi viikolla hän ö, saattaa päätökseen käännätystyön ja Tällä tavalla prosessi voi alo- alkaa. FTAsta neuvoteltiin tilanteessa, jossa suhteet ovat jatkuvasti laajentuneet. EU on ollut Vietnamin kaikkein tärkeimpiä kauppakumppaneita. 27,5 miljardia euroa oli kaupan mittamäärä. Ja me olemme päässeet näin pitkälle, koska koska meillä on luottamusta ja tahtoa muovata tällaisia pitkän tähtäyksen suhteita. Ensimmäinen askel kauppasuhteiden aloittamisessa oli se, että Vietnam halusi osaksi maailman kauppaa ja me noudatamme VTOn sääntöjä ja me olemmekin saaneet apua EUlta GSP-ohjelman puitteissa. Ensimmäinen askel oli menestyksekäs siinä mielessä, että Vietnamista on tullut nyt keskituloinen maa ja miljoonat ihmiset ovat päässeet pois köyhyyden ikeestä. Me olemme nyt valmiita menemään pidemmälle näissä su- suhteissa niin, että olemme vastavuoroinen mm, kauppakumppani ja mm, haluamme laadukkaan FTAn, vastavuoroisen sellaisen. FTA tulee poistamaan melkein kaikki tullitariffit. Ja kun ajatellaan EUn ja Vietnamin toisiin, toisiaan täydentävää luonnetta, niin kauppa varmasti lisääntyy merkittävästi. Vietnamin suhteellisen korkeat tullit ää, tulevat alenemaan, kun ajatellaan, kun puhutaan vaikkapa koneita, lääkkeitä, autoja, maataloustuotteita, joita tuodaan EUsta. Toiseksi, ulkomaalaiset investoinnit monilla alueilla, jotka tällä hetkellä on suljettu ulkomaisilta investoilta, kuten olut ja juomat, niin ne avataan EUn firmoille. Ja meidän FTA-allamme on mahdollisuus edistää kauppaa ja palveluita, siis palvelukauppaa vielä entisestään, mukaan luettuna logistiikka, jakelu, ympäristö ja rahoituspalvelut. Ja hallituksen julkisia hankintoja koskeva luku, tai valtion julkisia hankintoja koskeva luku, tarkoittaa sitä, että kun annetaan se tulee tarkoittamaan sitä, että eurooppalaisella liike-elämällä esimerkiksi lääke- ja hoivainfrastruktuurialalla ja niin edespäin tulee olemaan paljon parempia menestymisen mahdollisuuksia. Ja mitä tulee teollisiin tekijänoikeuksiin ja maantieteellisiin alkuperämerkintöihin, uudistuvan energian teknisiin esteisiin, elintarviketurvallisuuteen, niin kaikki nämä – tuodaan yhdenmukaisiksi kansainvälisten käytänteiden kanssa. Vietnamin liiketoimintaympäristö on nyt parantunut ja se on omiaan parantamaan myös kauppasuhteita kahden osapuolen välillä. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, se, että FTA kattaa monia aloja ja sisältää myös sitoumuksia kestävän kehityksen suuntaan, niin tämä FTA on todella hyvä pohja meille kehittää kauppaa kestävän agendamme kanssa rintarinnan. Ja me uskomme, että FTA tulee tuomaan muassaan etuja, joita sekä vietnamilaiset että eurooppalaiset voivat, vo, voivat hyötyä niistä. Ja tällaiset laadukkaat FTAt, joita EU on tehnyt alueen muiden kehittyvien maiden kanssa, niin eh, monet näistä ovat ihan mallisopimuksia – EUn ja Aasian Tyynemeren alueen maiden välisten sopimusten suhteen. Tämän sopimuksen tekeminen on erittäin tärkeää, mutta nyt se on vasta ensimmäinen askel alku. Ja valtioni, hallitukseni on jo alkanut valmistella täytäntöönpanoa suunnitelmaa, joka annetaan kansalliskokoukseen tarkasteltavaksi niin, että niin kansalaiset kuin liike-elämän edustajatkin voivat hyötyä molemmin puolin tästä sopimuksesta. Uskon, että parinkymmenen vuoden kuluttua seuraava sukupolvi voi kiittää meitä kaikkia tästä viisaudestamme ja visiostamme, kun olemme halunneet molemmille osapuolille kirkkaamman tulevaisuuden ja haluamme tällä tavalla välittää sellaisen viestin, että näinäkin protektionismin nousun aikoina me olemme valmiita tukemaan toinen toisiamme ja kehittämään avointa kauppaa kahden kansan välillä. Kiitoksia. Thanks a lot. Kiitoksia, arvoisa ministeri. Ja nyt sitten Euroopan unionin äh, puolesta äh, Rova Köni, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair Lange, uh, Rapporteur Sadil. Kiitoksia, puheenjohtaja Lange, arvoisat jäsenet, arvoisa ministeri Khan hyvät naiset ja herrat, arvon vieraat. On hieno tilaisuus äh, saada esitellä teille ja keskustella kanssanne yhdessä ministeri Kaanin kanssa kauppa- ja investointisopimus, äh, josta olemme yhdessä neuvotelleet. Ja todella tämä on hyvin ajankohtainen aihe, niin kuin puheenjohtaja aiemmin äh, ilmoitti, koska tosiaan koska komissio todella ihan lähipäivinä tulee sopimuksen hyväksymään. Myös äh, otsikko on erittäin sopiva, eli sopimuksen äh, hyödyt ja arvot. Todella tämä sopimus äh, liittyy näihin molempiin. Lähdetäänpä ensin talouskysymyksistä liikkeelle – Sopimus tarjoaa aivan ilmeisesti eurooppalaisille viejille ja investoinneille, investoijille paljon tilaisuuksia. Kun 1990 Vietnamin kanssa luotiin diplomaattiset suhteet, mä olin juuri nousemassa köyhyydestä ja eristyneisyydestä ja maan taloudellinen ja yhteiskunnallinen muutos on ollut hyvin, hyvin näyttävä. Ihan niin kuin ministeri tässä totesi, se on kulkenut kädessä maailmantalouden muutoksen kanssa. Vietnam on nyt hyvin eläväinen maa. Sillä on yli 95 miljoonaa kansalaista, kasvavin, eniten kasvava keskiluokka Aasiassa, paljon nuoria – Ähm, koulutustaso on korkea, samoin lukutaitotaso. Maasta köyhyys on poistettu hyvin pitkälti ja epätasa-arvoa ei juurikaan ole verrattuna moniin muihin maihin, jotka ovat vastaavalla kehityksen tasolla. Kun ajatellaan Mekongin aluetta, keskistä Aasiaa, Vietnamilla on hyvät äh, yhteydet äh, laajalti Aasiaan, muihin maihin. Se on yksi Aasian nopeimmin kasvavia talouksia. Viimeisten 20 vuoden aikana keskimääräinen vuosikasvu on ollut 6 prosenttia BKTstä. Ja kun ajatellaan tätä sosioekonomista kehitystä, olemme yhdessä tehneet molempia osapuolia – hyödyttävän kumppanuuden, joka perustuu periaatteisiin ja arvoihin. Meillä on yhteistyösopimus, joka astui voimaan 2016 lokakuussa ja myös numerotiedot vahvistavat kumppanuuden hyödyn. Vietnamista on tullut toiseksi suurin kumppanimme asiassa ASEANissa Singaporen jälkeen ennen Malesiaa ja vaikka investointeja maahan nyt ei vielä kovin paljon tehtykään, 2016 noin 8,1 miljardia euroa, niin kasvu on nopeaa. Kauppa- ja investointisopimus auttaa täydentämään kumppanuutta Euroopan unionin ja Vietnamin välillä. Se on alusta jatkokehitykselle kaupan ja kehityksen alalla. Kun sitten ajatellaan sopimuksen strategista merkitystä, niin on nähtävä, että tämä EUn Vietnamin välinen sopimus äh, on hyvin laaja ja toimii laajassa yhteydessä. Äh, ja vähintäänkin äh, kun ajatellaan nämä kolmansia maita, jotka jo ovat solmineet Vietnamin kanssa sopimuksia, niin meillähän on sen talousyhteisömaita, Australia, Uusi-Seelanti, Kiina, Intia, Japani, Korea – joilla jo on kahdenvälisiä sopimuksia asian blogin sisällä ja jotka nyt ovat neuvottelemassa laajasta alueellisesta talouskumppanuussopimuksesta ja sitten tämä TPP-11-sopimus, joka on astumassa voimaan piakkoin. Eli tämä vapaa-kauppa-investointisopimus auttaa eurooppalaisia investoijia menemään itse asiassa vieläkin pidemmälle kuin kilpailijamme alueella. Sopimukset vahvistavat myös Euroopan unionin läsnäoloa Aasiassa. On uuden sukupolven sopimuksia Korean, Japanin ja viimeksi Singaporen kanssa solmittu ja erityisesti Kaakkois-Aasian alueella Singaporen sopimuksen jälkeen ää, tästä tulee kyllä tällainen mm, ponnahduslauta yhteistyön parantamiselle muutenkin alueelle. EUn ja Vietnamin välinen sopimus on hyvin kunnianhimoinen ja oikein hyvä viitekohta sitten tuleville sopimuksille esimerkiksi Indonesian, Malesian kanssa, eli muiden suurten asianmaiden kanssa. Ja tietenkin, ihan niin kuin äh, muut äh, puhujat tässä jo mainitsivat, kyse on maailmanlaajuisesta sääntöpohjaisesta kauppajärjestelmästä, johon tällä hetkellä kohdistuu hyökkäyksiä ja kovaa painetta, mutta me olemme vastavoimana tälle ja vastapainona näille pyrkimyksille. Valitettavasti tällainen suuntaus on kuitenkin toisaalla olemassa. Kun sitten mennään tähän itse sisältöön. Varaministeri Kuang tässä jo puhuikin monista saavutuksista, yksityiskohdista myös. Tämä on kaikkein nämä kunnianhimoisin, kattavin vapakauppasopimus kehittyvän maan kanssa. Se on kunnianhimon tasoltaan, tasoltaan hyvin lähellä Singaporen sopimusta ja tämä on kyllä aika vaikuttavaa. Tämä osoittaa, että mm, tämä on tällainen muuttuva sopimus, joka todella mm, seuraa Vietnamin kehitystä ja, ja, ja mm, ottaa sen huomioon. Täällä mainittiin, että kaikista tarifeista vähitellen luovutaan seitsemän vuoden aikana, eh, Vietnamin kohdalla kymmenen eh, vuoden aikana. Tässä on tiettyä asymmetriaa eh, kehityserosta johtuen monista vientimaksuista luovutaan myös viljelijät ja Pienet yritykset hyötyvät äh, ehdottomasti. maantieteellisistä merkinnöistä ja kun puhutaan äh, infrastruktuurihankkeista, myös esimerkiksi Greentech on äh, hyvin tärkeä Euroopan unionille vihreä teknologia ja tämä tulee hyödyttämään molempia osapuolia tämäkin ulottuvuus. Vapakauppasopimus äh, tulee myös saattamaan äh, käynnistämään ikään kuin tällaisen uuden aallon korkealaatuisia investointeja molempiin suuntiin, toivoisin. Ja tosiaan sitten tämä investointisuojasopimus, äh, investointisuojasopimus IPA on vastaava kuin Singaporenkin vastaava sopimus, joka odottaa allekirjoittamistaan. Tässä todella on korkean tason investointisuoja, suojastandardit ja suojellaan tietenkin sekä EUn että Vietnamin oikeutta sääntelyyn. Tässä on parempi tasapaino työpaikkojen luomisen välillä ja samoilla, samoin sitten yleisen edun nimissä ajettavan politiikan välillä toisaalta kuten Kanadan ja äh, Singaporenkin tapauksissa. Äh, tämä investointisuojajärjestelmä sisältää äh, riisto, kiistan ratkaisumenettelyn ja todella myös sitten on vetomusmahdollisuus. Sitten tästä arvo osasta. Tässä puhutaan eduista ja arvoista. Euroopan unionin politiikan teossa kauppainvestoinnit ja talouskasvu eivät saa toteutua ympäristön tai työntekijöiden tai inhimillisen kehityksen kustannuksella. Näin ollen molemmissa sopimuksissa keskitytään kestävään kehitykseen ja korkeisiin sosiaalisiin ja ympäristöstandardeihin Sopimukset sisältävät sitoumuksia ja velvoitteita liittyen työlainsäädäntöön, kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksiin ja samoin sitten monenvälisiin ympäristöalan sopimuksiin. Tässä riippumattomat sidosryhmät ovat mukana velvoitteiden täytäntöönpanossa ja Euroopan unioni vuoropuhelussa Vietnamin kanssa tarkastelee tiiviisti äh, ohjenuoransa eli juuri ihmisoikeuksien toteutumisen tilannetta. Näin on ollut tällä kierroksella ja myös aiemmin. Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys konferenssi pidettiin toukokuussa 2015. Tämän jälkeen äh, komissio äh, analysoi syvään luotaavasti EU-Vietnam-sopimuksen mahdolliset vaikutukset kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin. Ja näin ollen äh, täytäntöönpano monitorointi tulee olemaan aivan keskeisen tärkeä asia. Olen luottavainen sen suhteen, että vapakauppasopimus tuo mukanaan edistystä työoloihin ja äh, myöskin äh, johtaa ilon yleissopimusten ratifiointiin täytäntöön panon maassa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. Ja luonnollisesti kansalaisyhteiskunta ja sen tiivis mukanaolo huomioon ottaen. Ja todella nämä sopimukset ja erityiskomiteat, joita tullaan niiden seurannan suhteen perustamaan, ovat sitten tämän seurannan keskiössä. Hyväksymisprosessi etenee tässä ja saman aikaan sitten valmistellaan ihan niin kuin varaministeri Hankin totesi, niin tässä pyritään ajallaan saamaan sopimus ratifioitua täytäntöönpantua. Tällä hetkellä tekstiä ollaan kääntämässä eri kielille ja neuvosto ja parlamentti saavat ehdotuksen hyvin hyvin pian. Samalla sitten tarkastellaan sitä, että mitä täytäntöönpano tässä vielä kaipaa. Ja Vietnam on toiminut tässä hyvin aktiivisesti, niin että kunhan sopimus on voimassa, niin täytäntöönpano sujuu hyvin. Kiitos. Kiitos. Nyt ensimmäisenä puheenvuoron saa ihmisoikeuksien alivaliokunnan edustaja Herra Pantseri kaksi minuuttia ja tämän jälkeen eh, Etelä-Aasian valtuuskunnan puheenjohtaja ja tämän jälkeen vuorossa ovat sitten kollegat. Nyt meillä on 15 minuuttia tätä kierrosta varten edustaja Pantseri, olkaapa hyvä. No. Then, yeah, okay. So then um, I I, um, we work together Me teemme yhteistyötä hänen kanssaan ja minä tuon hänen viestinsä tänne teille. No niin, Vietnamin tällähetkinen ihmisoikeustilanne äh, herättää huolta ja se myös herättää pohtimuksia siitä, että miten Vietnami voi, äh, voi sitoutua näihin äh, sääntöihin huhtikuussa UN, YK asiantuntijat olivat tekemisissä Vietnamin hallituksen kanssa ja puhuivat kansallisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. Asiantuntijat ilmaisivat huolensa siitä, että miten näitä ihmisiä oli kohdeltu ja miten artikla 79 oli rikottu Eli ihmisoikeuspuolustajat artikla 79 mukaan voivat saada jopa kuoleman rangaistuksen tai koko e- elinkautisen, koko elämän pituisen rangaistuksen vankilassa. Eli ed- kollega haluaisi ilmaista syvän huolensa Vietnamin tilanteesta ja siitä, miten se kunnioittaa ihmisoikeuksia tekstiiliteollisuus ja muut alat ovat erittäin huonossa jamassa, kun ajatellaan juurikin ihmisten oikeuksia. Ja moni, monilla aloilla ihmiset eivät nauti niitä oikeuksia, joita niiden pitäisi. Esimerkiksi työoikeudet ja muut, ne, niitä on poljettu Vietnamin USA vastaisissa tai välisissä sopimuksissa esimerkiksi. Kuitenkin TPP-sopimuksessa Vietnam sopi, että se tekisi uudistuksia työoikeuksien suhteen. Jelon perussopimukset, niistä sovittiin, että ne otettaisiin Vietnamin sisäiseen lainsäädäntöön mukaan, mutta näitä ei kuitenkaan ole EUn ja Vietnamin välisessä FTA-sopimuksessa otettu huomioon. Ja Vansieri halusi lähettää tällaisen viestin teille, hyvä varaministeri. Oletteko sitä mieltä, että nämä kolme ILOn perussopimusta saadaan siirrettyä osaksi kansallista lainsäädäntöä ennen kuin parlamentti äänestää EUn ja Vietnamin välisestä vapaakauppasopimuksesta. Sitten kysymys eh, Rova Königille myöskin. Miksi te ette ole ottaneet tätä ihmisoikeusasiaa ennakkoehdoksi ennen kuin tämä kauppasopimus voidaan allekirjoittaa? Kiitoksia sitten valtuuskunnan puheenjohtaja edustaja Langen. Kiitoksia tilaisuudesta saada puhua asian valtuuskunnan puheenjohtajana täällä. Olen tosiaan mukana tässä valtuuskunnassa ja sen jäsenenä hyvin kiinnostunut siitä, minkälaista edistystä tällaiset vapaakauppasopimukset saavat aikaan Singaporen kanssa. Asiasta väännettiin vuosikausia ja Vietnamin kanssa ne neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja nyt on tärkeää, että jaha, odotellaan, että saadaan kielet kohdalleen. Niin, meille on tärkeää, että maailmanlaajuisen uuden kauppapolitiikan aikoina kahdenväliset suhteemme Euroopan unionin ja ASEANin alueen välillä vahvistuvat tehokkaasti ja vapaakauppasopimus, josta on neuvoteltu, voi olla esimerkkinä koko alueelle. Muun muassa Filippiinien, Indonesian, Malesian ja Taiman kanssa neuvottelut ovat eri vaiheissa käynnissä tällä hetkellä. Ja minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys tämä dynaaminen talouskehitys Vietnamissa, vakaa nuori väestö, älykäs, työteliäs kansa vaatii tiiviimpiä yhteyksiä Euroopan unioniin. Se on hyvä ja oikein. Eikä meillä Euroopan parlamentin jäsenillä ole asiaa kritisoida maan poliittista järjestelmää. Ei meidän tule puuttua kumppanivaltioidemme sisäisiin asioihin, perustuslakeihin. Meidän, meillä on oma demokraattinen mallimme ja, ja muilla sitten omansa, mutta, ja tähän viittasi äsken edustaja Lohpiiler, Euroopan parlamentti haluaa tämän vapaakauppasopimuksen, haluamme tukea sitä ja siksi haluamme myös asettaa tiettyjä ennakkoehtoja, mitä tulee ihmisoikeuksiin, sosiaalistandardeihin, ympäristöstandardeihin, työntekijöiden oikeuksiin. Mikä tilanne on Vietnamissa? Tämä meidän on tiedettävä ennen kuin parlamenttina ratifioimme yhtään mitään. Minkälainen suunnitelma on äh, panna vapakauppasopimus lainsäädännössänne ja erityisesti mitä tulee ihmisoikeusvuoropuheluun myös kumppanuussopimuksen puitteissa, miten saataisiin aikaan kunnon edistystä lehdistövapauden, ilmaisuvapauden ja äh, yksilön vapauksien suhteen. Tässä kovasti euforiaa nyt on ilmassa, mutta kyllä nämä ihmisoikeudet ovat kuitenkin kaiken perustana. Ja Rova König nyt näiden kahden sopimuksen pohjalta. Uskotteko, että voitaisiin saada alueiden välinen vapakauppasopimus aikaan piakkoin? Kiitos. Kiitos. Nyt on viisi puheenvuoropyyntöä. Kuusi. Seitsemän. Ja sitten puhujalista suljetaan, joten puolitoista minuuttia kullekin. Maria Arena ensimmäisenä. Merci beaucoup. Euh, je fais partie des... Kiitoksia kovasti. Minä kuulun niihin 32 meppiin, jotka ovat ilmaisseet huolensa EUn ja Vietnamin välillä. Olemme ilmaisseet tämän huolen komissiolle. Erityisesti olemme huolissamme ihmisoikeuskysymyksistä Vietnamissa, ilmaisuvapaudesta, sensuurista, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, tiettyjen AY-ihmisten vangitsemisesta ja ihmisoikeuksien noudattamisen valvonnasta. Euroopan unionin perussopimuksessa me, meitä edellytetään e, e, edistävän, meidän edellytetään edistävän ihmisoikeuksia kaikessa politiikassamme. Ja kun nyt ne Vietnamin kanssa on neuvoteltu tästä FTAsta, niin onko se perussopimuksen artiklan kolmen mukainen? Ja toinen kysymys komissiolle. Te olette puhuneet tästä investointiluvusta, ja siinähän on myös I, I, ICS. jos näitä oikeuksia ei kunnioiteta, niin voidaanko siis, voiko siis Vietnam vedota yksityiseen tuomioistuimeen isessään, isessään? Ja kun puhutaan näistä AY-ihmisistä, aktivistista, jotka ovat vangittuina, niin miten he pääsevät käsiksi taas oikeuteen? E- e- investointien, investoijien oikeudet kyllä turvataan, mutta entäpä sitten AY-aktiivien? Eh, on kai kunnioitettava myös ihmisoikeuksia. Kysymys kohdistui komissiolle. Darling, please. Kiitoksia sitten edustaja Köytön Darling. And thank you. Uh... Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia molemmille puhujille. Minun kysymykseni on samansuuntainen kuin edellinenkin. Minäkin olin allekirjoittanut tämän kirjeen, josta mainittiin ja ennen kuin Vietnam tuli Vietnamin jäseneksi, niin oli tiettyjä sitoumuksia, joita piti noudattaa ihmisoikeuksien ja kestävyyden osalta, mutta mitä nyt kuulemme Vietnamista ihmisoikeusjärjestöiltä ja ihmisoikeuspuolustajilta on se, että viimeisen kahden vuoden aikana tilanne on muuttunut ja heitä on rajoitettu yhä enemmän, esimerkiksi kyberturvallisuuslainsäädäntö ja myöskin, että rangaistavia toimia toteutetaan ihmisoikeuspuolustajia vastaan pidempiä vankeustuomioita ja se, että ihmisiä siirretään pois perheidensä luo, luota ja rankempia rangaistuksia, kun heitä laitetaan vankilan. Eli olen samaa mieltä näistä kysymyksistä, mitä esitettiin. Mitä komissio pyytää ja edellyttää ennen kuin parlamentissa sitten äänestetään tästä asiasta. Ja sitten Vietnamin viranomaisille kysyisin, että mitä vietnamilaiset suunnittelevat tulevaisuudelle, koska haluan muistuttaa ihmisiä siitä, että me kuulin paljon kestävästä kehityksestä ja työoikeuksista, mutta ihmisoikeuksista en mitään. Ja myöskin siviili- ja poliittiset oikeudet, ne ovat tärkeitä, ne ovat yhtä tärkeitä kuin työoikeudet. Ei, ole, ei voi olla niin, että meillä on vapaa kauppa ilman, että meillä on kuitenkaan ilmaisun vapautta. Eli nämä oikeudet, niitä ei voi erottaa toisistaan. Ehkäpä yksi tapa osoittaa hyvää tahtoa ja sitoumusta olisi se, että toteutettaisiin välittömästi jotakin toimia. Esimerkiksi vapautettaisiin poliittisia vankeja, muuta mushroom, joka liittyy su- suur tähän blokkaustoimiin ja muita myöskin, jotta nähtäisiin ihan todellisia konkreettisia toimia näiden suunnitelmien takana, koska en tiedä, mikä tämä tilanne on, kun VTO-yhteydessä nähtiin paljon sitoumuksia paperilla, mutta vähän toimintaa. Dankeschön. Ja. Sitten Karolin. Kiitoksia. Pari kertaa tässä jo olemme tänään kuulleetkin, että sääntöpohjainen kauppa on tärkeä asia ja siihen perustuu toimintamme. Vietnam sopimus on uusi malli kauppapolitiikallemme nyt näen kyllä tässä kauniita otsikoita, mutta sisällöt jäävät mielestäni hiukan uupumaan. Esimerkiksi ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, niissä on kyllä vielä hyvin paljon parantamisen varaa. Tiedätte, kuinka tärkeinä pidämme ILOn työnormeja. Kaksi yleissopimusta Japanilla on ratifioimatta, Vietnamilla kolme. Mitä suunnitelmia Vietnamilla on näiden kolmen ilo yleissopimuksen ratifioimiseksi. Samoin sitten äh, pohdimme, että jos äh, rikkoo sääntöjä, niin äh, on aika vaikea sitten puuttua tähän. Esimerkiksi kestävyysluvussa ei ole mitään sanktiomekanismia. Mitä tapahtuu, jos sääntöjä rikotaan? Miten tähän voi reagoida? Eihän tätä sopimusta voi laittaa jäihinkään. Ja sitten kysyisin vielä, että miten konkreettisesti ihmisoikeuksia ja niiden tilannetta saataisiin parannettua, mitä Vietnam voi tehdä osoittaakseen, että ottaa huolemme vakavasti. Heidi Hautala. Yeah, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esiin aivan erityislaatuisen suhteen, nimittäin tällaisen vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen. Sen kanssa myös olemme tekemisissä tällä hetkellä. Minä olen esittelijänä tässä mietinnössä. Minua tämä väline miellyttää, koska se on osoittautunut yhdeksi parhaimmiksi keinoiksi ro- rohkaista esimerkiksi laillisen puutavaran vientiä maasta toiseen. Ja tämä saattaa olla se tapa, jolla Vietnam voi Tämä on ehkä ainoa tapa, jolla Vietnam voi varmistaa sen, että ainoastaan laillisesti kaadettu puutavara voi päätyä Euroopan unionin. Mutta katsotaanpa nyt tosiasioita silmästä silmään. Meidän täytyy varmistaa se, että Vietnam toteuttaa kaikki ne kansalliset lainsäädännön muutokset, jotka tarvitaan, jotta metsätuotteiden tuoteketju voidaan puhdistaa. Ja tässä pitäisi olla määrätietoisia ja toimia nopeasti. Muuten saattaa tulla sellainen tilanne, että meillä on vapaa kauppasopimus voimassa jo aiemmin ja se on sitten este meille, kun yritämme rohkaista Vietnamia puhdistamaan ja siistimään tätä puutavaraa ketjuanne. Eli puuttukaa asiaan nopeasti, olkaa ystävällinen. Ja sitten, ai niin, Minulla on tärkeä kysymys. Minulla on tärkeä kysymys komissiolle, saanko vielä puhua. Minä olen esittelijänä tässä vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa. Onko totta, että näiden metsätuotteiden tuontitullit, jotka siis vapaaehtoinen kumppanuussopimus kattaa, niin vapautetaan täysin, kun FTA astuu voimaan. On. Yeah. Onko mahdollista, että meiltä nyt menee tilaisuus sivusuun käsitellä näitä, tätä laillisesti kaadettua puuta? Thanks a lot, so I will you... Kiitos. Kyllä minä nyt todella pyytäisin, että kunnioitatte puheaikaa. Kaikilla on tärkeitä kysymyksiä, mutta meillä on täällä myös vieraita. jotka ovat kulkeneet tänne pitkän matkan ja ponnistelleet päästäkseen osallistumaan tähän kuulemistilaisuuteen. Haluan, että hekin saavat tilaisuuden kertoa kantansa. Puolitoista minuuttia siitä sovittiin. Kunnioittakaa sitä. Alessia Muska. Come evidente dagli interventi che mi hanno preceduto. Niin, edellinen puheenvuoro tai puheenvuorot. Öö, liittyvät erityisesti äh, ihmisoikeuksiin. Nehän ovat kiireinen kysymys. Äh, on ehdottomasti äh, ymmärrettävä se, että tässä on kyse sopimuksesta, joka, joka on kunnianhimoinen ja se on strategisesti ja geopoliittisesti tärkeä, mutta me olemme todellakin sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että Vietnamin hallitus antaa meille viestin siitä ja merkkejä siitä, jotka ovat merkkinä tien muutoksesta, uudesta tiestä ja uudesta, uudellaista toiminnasta. Täytyy saada aikaan edistystä ja men, täytyy mennä eteenpäin työntekijöiden oikeuksien ja ihmis, ihmisoikeuksien saralla ja myös poliittisten oikeuksien saralla, koska tässä ollaan ehkä pikemminkin otettu takapakkia kysymys. Miten aiotte osoittaa sen, että teiltä löytyy tahtoa mm, eh, ryhtyä konkreettisiin toimiin näiden juuri yksilöimieni ongelmien suhteen? Ja eihän tämä eh, edellytä mitään mieletöntä su- eh, työtä, jos te vähän uudistatte lainsäädäntöänne ja esimerkiksi vapautatte poliittisia vankeja. Kiitos. Miss Forenza. Se, eh, io sono... Kiitoksia. Minäkin olen yhtä mieltä edellisten puhujien kanssa, erityisesti Areenan ja Kilton Dardingin kanssa olen samaa mieltä. Haluan kiittää tästä mahdollisuudesta vaihtaa mielipiteitä. Vietnamhan on yksi niistä maista, joissa kasvu on ollut merkittävää, yksi merkittävimmistä viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana, mutta edelleenkin sosiaalisia ja ympäristöllisiäkin ongelmia on. Jokin aika sitten Vietnamissa, tai siis äh, äh, nähtiin mi- mielenilmaisuja näiden uusien sopimusten sopimuksia vastaan, koska haluttiin, että niissä otettaisiin huomioon sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ongelmat. Ja mitä tulee ulkomaisiin investointeihin, niin niitähän tämä sopimus tietysti auttaa, mutta jos ei kunnioiteta palkansaajien, työntekijöiden oikeuksia, ihmisoikeuksia, niin herää kysymys, voi, onko Vietnam siinä tilaisuudessa, että se pystyy allekirjoittamaan esimerkiksi ilon tähän asiaan liittyvät yleissopimukset, senhän pitäisi. Ja nämä työ, työntekijöiden oikeudet, nehän liittyvät myös läheisesti ihmisoike, ihmisoikeuksiin. Ja kun puhutaan Vietnamin työ, työlainsäädännöstä, se täytyy saada kuntoon ja myös Pariisin velvoitteita täytyy kunnioittaa. Ja jos niitä ei kunnioiteta, niin silloin äh, niin täytyy myös kunnioittaa tätä kestävän kehityksen äh, kohtaa. Kiitoksia oikein paljon. Se, mitä kollegat tässä kysyvät, minä olen vähän saman linjan CPTPP-sopimukseen tässä viitattiin. Jos ajatellaan tätä lukua ja verrataan sitä CPTPP, tämä on laajempi erityisesti ympäristöasioista. Onko näin? Ja sitten toinen kysymys komissiolle on puhuttu näistä CST-kappaleista ja sanktioista. Voisitko kertoa jostakin toimijasta jossakin päin maailmaa, jossa tällaisia, jonka osalta tällaisia sanktioita on toteutettu? Sitten kaksi muuta kysymystä vielä itseltäni vapaakaupasta. Kun puhutaan näistä alkuperämerkinnöistä, miten voimme väittää, kun olemme vähemmän anteliaita, meillä on tällainen muutos meneillään. Kuinka voimme sanoa, että tämä nykymenettely on askel oikeaan suuntaan? Sitten viimeinen kysymys. Näin Vietnamista paljon, voi sanoa Vietnamista paljon hyviä, hyviä asioita, mutta oikeusvaltioperiaatteet siitä ei ole paljon hyvää sanottavaa. On Onko järkevää, että investoija riitatapauksesta joutuu, joutuu valitsemaan sitten näitä välittäjien luettelosta, jonka Vietnam on päättänyt verrattuna siihen, että he voisivat vapaasti valita? Give... No- Kiitoksia. Ja nyt äh, äh, pääneuvottelijat äh, saavat puheenvuoron ehkäpä ensin Helena König. Niin, yrittäkää puhua niin lyhyesti kuin vaan mahdollista. Kiitos. Minä yritän. Valitettavasti se tarkoittaa sitä, että varaministeri Khan joutuu sitten vastaamaan sitäkin useampiin kysymyksiin. Tosiaan ihmisoikeuksista harvat kumppanimme ovat täydellisiä millään alalla. Täytyy myös lähtökohta ottaa huomioon ja niin kuin totesin, monissa asioissa edistystä on saatu aikaan positiivisia suuntauksia ja miten me voisimme näitä sitten vielä vahvistaa esimerkiksi ihmisoikeuksien alalla, kun katetaan lisäksi työoikeudet, ympäristöoikeudet ja myös muita oikeuksia. Me käytämme kaikkia välineitä. Ihmisoikeuskeskustelussa eivät ihmisoikeudet ole mikään erillinen asia eristyksissä muusta, eli kumppanuus yhteistyösopimuksessa muun muassa näin on, ja lisäksi pyrimme sitten muissakin kysymyksissä aina pitämään ihmisoikeudet esillä myös yhteistyössä ulkosuhdehallinnon kanssa, kumppaniemme kanssa Hanoissa – ja ajamme asioita laajapohjaisesti. Ja työoikeuden alalla Vietnamista on saatu hyvin myönteisiä signaaleja siitä, että he ovat kiinnostuneita ratifioimaan nämä ilon yleissopimukset. Ja varaministeri varmaan palaa tähän ihan kohta. Ja me todella seuraamme tilannetta sen varmistamiseksi, että näiden ratifioimatta olevien yleissopimusten ratifiointi etenisi. Tavoitteemme ovat tietenkin ihan äh, kouriin tuntuvat, äh, mutta ei sitä yhdessä yössä äh, koskaan mitään täydellistä saada aikaan ja todella toivomme näkevämme liikehdintää ilon työalan yleissopimuksissa mitä pikimmin. Sitten mitä tulee kestävän kehityksen kappaleeseen lukuun, se kattaa enemmän kuin CPTPP. En minä puhunut näistä sanktioista jälleen. Se keskustelu on käyty jo useaan otteeseen ja tekin olette nähneet 15 kohdan toimintasuunnitelmamme jota olemme jo toteuttamassa eh, seuraamalla juuri tuota ILO-ratifiointiprosessia ja samoin sitten kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Ja tämä eh, sisältää kyllä näiden kestävän kehityksen eh, tavoitteiden kaikkia ulottuvuuksia, myös ilmastoulottuvuutta. Ja olen iloinen siitä, että että Pariisin äh, ilmastosopimus on sekin huomioitu tässä vapakauppasopimuksessa. Tosiaan äh, sitten äh, tämä metsäteollisuus, totta on, että tuonti tuulit vapautetaan. Jos puhutaan hakuista ylipäätään, Vietnam on sitoutunut kansainvälisten sitoumusten toistensa kunnioittamiseen ja uskon, että ei meiltä nyt vipuvoima lähde käsistä vain siksi, että näistä tarifeista luovutaan, koska Vietnam itse on sitoutunut ja osoittanut kiinnostusta parantamaan tilannetta, joten on ihan Vietnamin edun mukaista, niin kuin meidänkin etumme mukaista, että puutavara, jota Eurooppaan tuodaan, on kestävällä tavalla tuotettua. Ja luonnollisesti myös monitoroimme tätä tilannetta. Lopuksi vielä se, että onko esimerkkejä siitä, että olisi ollut äh, sanktiomahdollisuus äh, kestävän kehityksen äh, tavoitteiden suhteen. Tähän mennessä ei ole pystytty osoittamaan, että olisi yhteyttä sen välillä, että täällä olisi vaikutusta kauppaan kauppaan tai investointeihin, mikä siis tarkoittaa sitä, että täyttämättä jättäminen eh, on asia, jossa katsomme, että juuri yhteistyön kautta, yhteistyön pohjalta järjestelmä, jota ehdotamme, on paras tapa toimia. Eli siis eh, keskusteluyhteys, eh, hallituksen kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, riippumattomat asiantuntijat ja tulosten julkaiseminen. Tiedän, että tästä ei olla yksimielisiä. Jotkut vaativat sanktiomahdollisuutta, mutta tämä on kyllä nyt meidän lopputulemamme. Kiitoksia ja sitten varaministeri, olkaa hyvä. Uh, first of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista, että arvostan kaikkia kommentteja, en tiedä, pystynkö puhumaan lyhyesti, kun minulle on esitetty niin monia kysymyksiä, mutta pyrin tekemään parhaan ja yritän parhaan mukaan selittää kaikkea. Ensinnäkin Vietnamissa tämä EVFTA oli ensimmäinen FTA, jossa, jonka tarkoitus oli kunnioittaa nimenomaan työ oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ilon yleissopimuksen mukaan. Ja siinä sanotaan, että Vietnam ponnistelee jatkuvasti ratifioidakseen nämä kaikkein tärkeimmät ilon yleissopimukset. Sen jälkeen, kuten sanottu, olemme kattaneet tämän kattavan Tyynenmeren kumppanuussopimuksen. Samankaltaisia sitoumuksia oli siinäkin. Ja vahvistan teille sen, että CPATTPssä ei ole mitään sellaista, joka edellyttäisi lainsäädännöllisiä muutoksia ennen kuin tämä sopimus astuu voimaan. Vahvistan tämän nyt. Meidän tapauksessamme, vaikka EVFTA eli e, Euroopan ja Vietnamin välinen FTA-sopimus, vaikka sitä ei olekaan vielä allekirjoitettu, niin Vietnam on hyvin proaktiivisesti e, valmistautunut niihin velvoitteisiin, jotka me otimme kontollemme Ähm, kestävää kehitystä koskevassa luvussa. Ensinnäkin sen jälkeen, kuin Euroopan unionin ja Vietnamin äh, FTA, äh, äh, kun sitä on alettu neuvotella, niin, pää, niin kauppaministerimme on tehnyt kaikkensa, jotta voitaisiin ratifioida ne kolme ilon yleissopimusta, joita vielä kansalliskokouksemme ei ole ratifioinut. Eli kahdeksan, kahdeksasta ilon yleissopimuksesta viisi on jo ratifioitu ja kolmen osalta meillä on suunnitelma viedä eteenpäin tätä ratifiointia. Tämä suunnitelma sisältää ihan konkreettisia toimia hallituksen taholta mukaan luettuna se, että levitetään tietoa ja otetaan kansainväliset periaatteet Vietnamin lakeihin ja käytänteisiin. Ja toiseksi hallitus on ehdottanut kansalliskokoukselle, että työlainsäädäntöä uudistetaan kattavasti niin, että se kattaa kansainväliset standardit mukaan luettuna ilon. Ja tällainen lakimuutos annetaan kansalliskokouksen käsittelyyn toukokuussa ja se astuu voimaan tai hyväksytään marraskuussa. Tällä hetkellä ILO ja muut avunantajat var- auttavat meitä toteuttamaan tätä lainsäädännöllistä ö, suunnitelmaamme. Eli jos kohta EVFTAta ei vielä ole allekirjoitettu, niin olemme Vietnamissa jo ryhtyneet toimiin voidaksemme kunnioittamaan niitä sitoumuksia, joita me kestävän kehityksen luvussa teimme ja otimme kontollemme. Nyt ympäristöstä. Tämä on pitkä tarina, mutta puhun lyhyesti. Vietnam kiinnittää erittäin paljon huomiota ympäristön suojeluun, talouden kehityksen tiellä. Meillä on hyväksytty ympäristölainsäädäntöä vuonna 1993 ja 2012 pääministeri käynnisti kansallisen vihreän kasvun strategian, jossa on, johon liittyy toimintasuunnitelmia ja vuonna 2016, varmaan tiedättekin, Vietnam liittyi muihin muiden maiden joukkoon ja hyväksyi Pariisin sopimuksen. EVFTA tulee auttamaan Vietnamia menemään vielä pidemmälle. Kohta 13 tässä sopimuksessa, joka liittyy kestävään kehitykseen, se varmistaa sen, että kauppa ei tapahdu ympäristön suojelun kustannuksella. Tässä luvussa Vietnamin sitoutuu tehokkaasti täytäntöönpanemaan monen välistä ympäristösopimusta tai sopimuksia, joita me ratifioimme mukaan luettuna ilmastonmuutokseen liittyvät, siis Pariisin sopimus ja sitten myös luonnon monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja koskevat sopimukset. Me emme halua uhrata ympäristönormeja pelkästään investointien ja kaupan tähden. Samankaltaisia CPTPPssä on sitoumuksia Eli niin tämä osoittaa, että maani on sitoutunut ympäristönsuojeluun. Ja sitten tämä laiton puunhakku. Minun hallitukseni haluaa torjua laitonta puunhakkuuta hyvin määrätietoisesti. Olemme yksi niistä harvoista maista tällä alueella, jotka ovat allekirjoittaneet tällaisen vapaaehtoisen sopimuksen Euroopan unionin kanssa, mikä Ähm, osoittaa sitä, että me sanomme ei laittomalle puutavaralle. Minä toivon, että kun tietoisuus nyt Vietnamissa lisääntyy näistä asioista ja kun hallitus ryhtyy konkreettisiin toimiin, muun muassa vapaaehtoisen sopimuksen ratifioinnin myötä, mikä tapahtuu Brysselissä ensi viikolla, niin se varmasti tuo muassaan Ähm, rohkaisevia tuloksia. Ja sitten vielä lopuksi ihmisoikeuksista. Minä voin vahvistaa teille arvon rouva Curtin Darling, että me en muista, että olisimme koskaan VTOssa tehneet mitään sitoumuksia ihmisoikeusasioissa. Emme ole koskaan tällaisia sitoumuksia tehnyt. Sitten EVFTA, EUn ja <laughs> Vietnamin FTA on osa laajempaa yhteistyötä EUn ja Vietnamin kesken. Ja jos me tällä tavalla myötävaikutamme vahvempiin suhteisiin kaikilla rintamilla, niin sehän on vain hyvä. Kauppa ja investoinnit ovat myötävaikuttaneet paljon kestävän kehityksen tavoitteisiin, samoin kuin Vietnamin sosiaaliseen yhteiskunnalliseen edistymiseen. Ja tämä on yksi niistä strategisista syistä, josta, syistä miksi hallituksemme omaksui näinkin kunnianhimoisen agendan. Se, tähän liittyy avoimuus, ennakoitavuus ja sidosryhmien kanssa yhteistyön tekeminen. Minä olen vain nöyrä neuvottelija ja vähäinen neuvottelija ja mm, kaikkialla, kuten mu- kaikilla muuallakin maailmassa kauppaneuvottelijoiden ähm, kohdalla on, niin ihmisoikeudet eivät kuulu meidän asiantuntemukseemme ja ydinaluosaamiseemme. Mutta uskon, että äh, muut tahot, muun muassa äh, lähet, suurlähettiläs, varmasti voivat kertoa teille paljon hienoja tarinoita äh, tästä asiasta ja yhteistyösopimuksistamme. Perfect, thanks a lot. Uh, Täydellistä. Hienoa, kiitos oikein paljon varaministeri vastauksista jäsenten kysymyksiin. Näin olemme päättäneet kuulemisen ensimmäisen osuuden ja toisessa osuudessa paneelikeskustelussa meillä on viisi esitystä, viisi asiantuntijaa, jotka eri kannoilta puhuvat tästä vapaakauppasopimuksesta eh, Nicolas Sodier, joka on Euroopan eh, kauppakamarin eh, toinen puheenjohtaja Vietnamissa. Korkeintaan kuusi minuuttia puheaikaa. Olkaapa hyvä. Kuusi minuuttia. Minä luulen, että minulla on kymmenen. Monsieur euh, Hyvää päivää, hyvä puheenjohtaja ja hyvä esittelijä ja hyvä varaministeri Rova König. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, olen erittäin iloinen siitä, että olen täällä tänään. Minä edustan kauppakamaria, jossa on 5000 jäsentä ja niistä suuri osa täällä Brysselissä tänään. Yksi asia, ilo perussopimuksesta. Olen 30 vuoden ajan Ähm, ollut tekemisissä lain kanssa Vietnamissa 2019-2020 välillä. Tämä ratifioidaan. Olen työskennellyt lain parissa Vietnamissa ja meillä on todella 5000 jäsentä meidän ähm, kauppakamerissa kaksi kolmannesta kolmasta on pk-yrityksiä. Ne ovat tuolla toisessa salissa, jossa käsitellään yritysasioita. Ja kaikki meidän pk yrityksemme ja toimijamme tukevat tätä sopimusta. On tärkeää sanoa, että keitä me olemme. Me, meitä ei rahoiteta Brysselistä, ei komissio meitä rahoita, eikä myöskään muut EU-valtuuskunnat, eikä Vietnamin hallitus tai kauppaministeri meitä rahoita. Me olemme täysin itsenäisiä ja me itse tuemme itseämme. Eli se, mitä sanoimme tässä julistuksessa. Me, meidän tarkoituksena on edistää Vietnamin asiaa, tehdä Vietnamista ystävällinen kauppaympäristö. Me haluamme viedä kauppaa eteenpäin. Sitä olemme tehneet viimeisen 20, 20 vuoden aikana. Meillä on 60 alakohtaisessa komiteaa, kun tässä varaministeri Hain käveli tuolla, kävi vierailla, niin me olimme siellä mukana edustettuina, eli me tiedämme teistä, varaministeri. Joskus olemme olleet aika tiukkoja keskusteluissamme joissakin, joillakin aloilla, mutta me edustamme tuhannen jäsenen ääntä. Meillä on paras ääni, koska me, me olemme läsnä kaikkialla Vietnamissa, ei ainoastaan Hanoissa, vaan kaikkialla Vietnamissa, myöskin maaseudulla missä on tekstiiliteollisuutta, kenkäteollisuutta. Eli siksi meillä on toimipaikkoja. Haifon toimisto on ehkä yksi tärkeimmistä tällä alalla Vietnamissa. Ja tietysti meillä on paljon työntekijöitä, yrityksiä Haifuissa. Sitten Danangissa myöskin meillä on toimisto, toimipaikka. Se on kes- keskeinen myöskin. Pingsongin toimisto on myöskin mainitsemisen arvoinen. Siellä on tekstiili, kenkäteollisuutta. Meillä on siellä toimipaikka ja teemme Pingsongin ihmisten komitean kanssa työtä, kansalaisten komitean kanssa työtä ja pyrimme katsomaan, että kaikki nämä säännöt, että niitä noudatetaan Vietnamissa. Kaksi kertaa vuodessa me julkaisemme tällaisen valkoisen kirjan. Kiitoksia herra Hain. Meillä on ministeriön kanssa ja muiden toimijoiden kanssa säädöllistä vuoropuhelua ja puhumme tie- tilanteesta. Miksi? Koska me edustamme näiden toimijoiden ääniä ja haluamme antaa myöskin sellaisen kuvan, tai haluamme tehdä selväksi, että eurooppalaiset arvot ja kauppatavat saadaan ymmärretyksi Vietnamissa. Minulla on ollut ma- mahdollisuus nähdä Vietnamissa kehitystä. Ehkä jotkut ovat olleet vuonna 1987 Vietnamissa, mutta myöhemmin siellä sitten avattiin ovet muille. Ja se on uskomatonta, mitä siellä on tapahtunut 30 vuoden aikana. 6 prosenttia vuodessa on meidän edustuksemme tällä hetkellä ja me pyrimme tässä pääsemään eteenpäin. Ja kaksi dollaria päivässä oli se määrä, jolla suuri osa ihmisistä eli päivittäin. Kun tulin Vietnamiin, niin viis, puolet kotitaloudesta ei ollut sähkön piirissä ja nyt lähestulkoon kaikilla on sähkö. Ja mihin sitten kylään meneekin pohjoisosissa tai eteläosissa, niin näkee, että ihmisillä on sähköt, lapset menevät kouluun, käyvät koulussa ja heillä on myös pääsy terveydenhuollon piiriin. Joskus tai tilanne on todella muuttunut 30 vuodessa. PKT on myöskin kasvanut. Se on jo 2000 dollaria 2018. Ja viime vuonna, tai viime viikolla siis juhlittiin, juhlistettiin ää, myöskin merkkipäivää Vietnamin osalta. Vietnamissa on kuusi toista erilaista monenvälistä kauppasopimusta, vapaakauppasopimusta. Ja kun minua pyydettiin pitämään puhe Vietnamin pääministerin läsnä ollessa ja Samsung, korealainen investoija, Vietnamissa on va- Samsung on valtava Vietnamissa, se on investoinut paljon Vietnamiin, aivan yhtä paljon kuin EU yhteensä. Eli näin ymmärrätte tämän nykyisen investointitianteeseen. Me olemme suuri kauppa kamarilla meillä on tuhat jäsentä, mutta korealaisella kauppakamarilla on 10 000 jäsentä. Ja niistä monet asevat Vietnamissa ja vievät tätä investointiasiaa eteenpäin siellä. Ja viime viikolla, kun juttelin asiasta, niin eh, sanoin ministerille, että avatkaa ovet, me haluamme tulla investoimaan maahamme – Eli jos Eurooppa investoi öö, öö, Vietnamissa, niin se on erittäin hieno asia. Olette varmaan kuulleet tästä yksi vyö, yksi, yksi tiepolitiikka asiasta, mutta tämä on, toteutuu Vietnamissa. Me olemme erittäin tietoisia siitä Euroopassa, että kun 30 vuotta olemme olleet paljon tekemisissä Vietnamissa, siellä on muitakin toimijoita. Kiinasta, Kiina on aktiivinen, Yhdysvallat ei ole niin, niinkään aktiivinen Trumpin politiikan vuoksi, mutta tämä on ehkä hyvä asia meille. En ole maininnut sitä, mainitsin, että monet asiat muuttuvat Vietnamissa, mutta en ole mainittu yhtä asiaa haluaisin sanoa, että kun olen ollut 2012 vuodesta lähtien kauppaministerin kanssa tekemisissä, haluan sanoa, että aivan kuten VTOn osalta olemme tehneet, me haluamme myöskin seurantaa järjestää ja haluan antaa tämän meidän ystävällemme tämän kirjasen. Tässä on lisää tietoa. Kiitoksia. Teidät varmaankin valittaisiin tähän parlamenttiin, jos asettuisitte ehdolle. Sitten Karen Curtis, joka on kansainvälisen työjärjestön edustaja, ja hän kertoo meille nyt sitten äh, ilon äh, kannoista tähän vapakauppasopimukseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan esittää kiitokseni ja Ilo haluaa äh, esittää kiitoksensa kutsusta tähän paneelikeskusteluun. Käytäisin aikainen muutaman minuutin puhuakseni siitä, miten ILO e suhtautuu tähän EVFTAhan työlainsäädännön osalta – hyvin tiedätte ja kysymyksistä ne jo näimmekin, että tunnette hyvin ilon ja sen agendan, mutta ehkä ette ehkä niinkään tiedä, kuinka paljon Nielo on tehnyt työtä Vietnamin kanssa. Vietnam liittyi ILOhon 1992 ja on tämän jälkeen sitoutunut moniin yleissopimuksiin meidän ne ratifioinut. Maakohtainen toimisto avattiin 2003 ja tuosta alkaen olemme tukeneet Vietnamin hallitusta sen uudistuksissa ja pyrkimyksissä täyttää vapaaehtoiset sitoumukset. Viisi kahdeksasta ILOn ydinyleissopimuksesta Vietnam on ratifioinut myös kolme neljästä hallintoa yleissopimuksesta. Mm, tämä jälkimmäinen on enemmän kuin alueella keskimäärin. Maat ovat ratifioineet. Ensimmäinen on keskimäärin se, mitä maat ovat ratifioineet työalan sopimuksista. Niin kuin äh, teollisuus- ja kauppavaraministeri totesi, ILO on tukenut Vietnamin hallitusta sen uudistuspyrkimyksissä lainsäädännön osalta. Kyse on paitsi yleissopimusten ratifioimisesta, myös muiden kansainvälisten standardien ratifioimisesta ja erityisesti yleissopimuksista. EVFTA antaa nyt ILOlle tilaisuuden tehdä vieläkin intensiivisempää, tiivimpää yhteistyötä Vietnamin hallituksen kanssa. Työ lainsäädännön uudistusprosessissa olemme olleet Vietnamin rinnalla jo vuosien ajan. Ähm, olemme tukeneet maata ottamaan käyttöön kansainvälisiä työalan standardeja, oikeuksia työpaikoilla, työntekijöiden oikeuksia ja mä olen sitoutunut siihen, että ähm, kentälle heijastuu tämä uusi todellisuus. Samoin sitten maa on tuonut muun muassa kokoontumisvapaus ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelualalla järjestelmäänsä yhä modernimmaksi, kuten koko muutakin puitteistoa. Siis esimerkiksi se, että yritysten tasolla voidaan nimittää AY-edustajia, ja ylipäätään vahvistaa AY-liikettä kestävämmän yhteiskunnan puolesta. ILO on tehnyt vaikutusarvion näistä Vietnamin toteuttamisista, uudistuksista, muutoksista ja kolmikantapyrkimyksistä. Tietenkin työtä vielä on Vietnamissa muun muassa yritystasolla ja samoin sitten juuri tuossa puun käsittelyalalla on vielä toivomisen varaa. On kolme strategista toiminta-alaa, joiden kautta pyrimme tukemaan Vietnamia ottamaan käyttöön kansainvälisiä standardeja, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, työmarkkinahallinto, kestävä yrityskehitys ja sosiaalinen suojelu ja sosiaaliturva. Samoin meillä on merkittävä hanke, jossa keskitytään CSR. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä EVFTAn ulottuvuus, joka voi tukea pyrkimyksiä ruohonjuuritasolla toteuttaa ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia. Ja kun ajatellaan sitten kansainvälisiä työalan standardeja, niin poikkeuksia ei haluta tehdä. Olemme käyneet vuoropuhelua maan kanssa myös puun käsittely ja puutuotantoalan suhteen. on 1998 yleisjulistus, joka sisältää juuri kestävän kehityksen ja uudistetun työlainsäädännön ja tämä on tarpeen, jotta tosiaan nämä loputkin ILO-yleissopimukset maa saisi ratifioitua ensi vuonna itse asiassa. Tässä voitaisiin luoda aika nopeastikin varmasti pohjaa tämän yleissopimus 98 ratifioinnille. Tässä kyse on juuri liikkeen vapaudesta ja yritystason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta ja kokoontumisvapaudesta ja yhdistymis, yhdistysvapaudesta. Ja tässä edistytään progressiivisesti. ILO jatkaa tämän prosessin seuraamista ja pyrkii todella yhdistymisvapauden täytäntöönpanoon täysimääräisesti. On muun muassa eräs EU-rahoittama hanke, jossa pyritään poistamaan pakkotyö ja vastaavat ilmiöt. Euroopan parlamentti on tukenut Vietnamia ja sen työmarkkinaosapuolia näissä kysymyksissä. Ihan lopuksi haluaisin todeta, että Vapakauppasopimuksen kestävän kehityksen luku tarjoaa hyvän pohjan myös näiden jalon yleissopimusten toteutumiselle maassa. Ja tosiaan nämä kolme avointa kysymystä ovat tässä nyt työn alla. ILO todella tukee Vietnamia näissä pyrkimyksissä ja tiedämme, että Vietnam on sitoutunut työalan oikeuksien täyteen kunnioittamiseen. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on erityinen ilo saada toivottaa tervetulleeksi herra Kwan, joka on vietnamilainen ihmisoikeusasiantuntija. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, Kiitoksia puheenjohtaja arvon kuulijat. Haluaisin kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut tähän kuulemistilaisuuteen. Tänään aion puhua ainoastaan ihmisoikeuksiin kysymy- liittyvistä kysymyksistä. Ensinnäkin kaksi faktaa ja sitten muutama huomio ennen kuin esitän suosituksia. Ensinnä, ensinnäkin faktat. EVFTAn sopim, sopimuksesta EU ja Vietnam ovat päässeet yhteisymmärrykseen pitkien neuvotteluiden jälkeen. Ihmisoikeustilanne Vietnamissa on huonolla tolalla, tolalla, tolalla ja se on pahentunut viime vuosina. Huomioni on seuraava. on paljon näyttöä siitä, että demokratia parantaa ihmisoikeuksia. Meillä on, me olemme oppineet kokemusperäisiä historiallisia läksyjä siitä, kuinka demokraattinen siir- siis siirtymä kohti demokratiaa on aina hyvä asia – Öö, tutkimukset ovat osoittaneet sen, että modernisaatio tuo aina muassaan sellaisia, sellaisia tilanteita, jotka ovat demokratiaa myönteisiä, suotuisia demokratialle ja uuden demokratian lujittumiselle. Toiseksi, jotta demokratia voi toteutua, tarvitaan myös asianmukaista sosiaalista liikettä elävää kansalaisyhteiskuntaa. Tällainen eloisa, elävä e, kansalaisyhteiskunta on omiaan edistämään ihmisoikeuksien kehittymistä. EVFTA samoin kuin muut sopimukset edellyttävät sitä, että Vietnam Esimerkiksi ILON 87, 105 ja muut. Niillä kaikilla on vaikutusta ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuksiin Vietnamissa. Kukaan muu ei voi, ei, siis joka, kukaan ei voi kiistää Helsingin vuoden 1975 sopimuksen vaikutusta. Se on vaikuttanut kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen 70-luvulla ja 80-luvulla itäisessä Euroopassa. Se on myötä vaikuttanut merkittävästi siihen, että ihmisoikeudet ovat parantuneet Itä-Euroopassa. Demokratia, kehitys on ollut suotuisaa sen ansiosta 89 vuoden jälkeen. Jos ihmisoikeuksiin ja demokratiaan ei porauduta ja paneuduta EVFTAssa, niin se ei ole hyvä asia. Siihen tulisi suhtautua samalla tavalla kuin Helsingin, Helsingissä aikoinaan tehtiin, ja silloin se vaikuttaisi myönteisesti ihmisoikeuksiin. Työntekijöiden oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia. Ja jos yleisesti hyväksytään se, että integroituminen maailman markkinoille ja maailman kauppaan lisää myös kansainvälistä painostusta. Jos EVFTA ratifioidaan, niin EUlla on enemmän vipuvoimaa painostaa Vietnamia olemaan hyvä oppilas ihmisoikeuksissa. Tähän liittyy myös tietty geopoliittinen seikka, jota en maininnut, mutta voin sitten tehdä erillisen huomion. Nimittäin FTA voi auttaa Vietnamia ää, tulemaan vähemmän riippuvaiseksi naapureistaan. Ja sitten suositukset. Kaikki nämä läksyt ja opit, jotka mainitsin ja jotka liittyvät ähm, FTAn ratifiointiin, äh, johtavat seuraaviin suosituksiin. EUn tuli, tai siis Vietnamin tulisi ratifioida nämä kolme ilon ydin yleissopimusta – Olen iloinen siitä, että Vietnam tähän pyrkii. TPP ja Vietnamin ja USA välinen sopimus oli paljon vahvempi kuin asia kuin ilon ydin yleissopimuksen ratifioiminen. Ja 7. lokakuuta annetun raportin mukaan Vietnam tulee ratifioimaan CPTPPn tulevina viikkoina jo. Vietnam ja Japani ovat pyytäneet USA palaamaan TPP:hen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tekin autatte Vietnamia autatte Vietnamia, niin ratifioinnin mahdollisuuksilla on hyvät menestymisen mahdollisuudet. Me olemme pyytäneet Vietnamin kansalliskokousta ratifioimaan niin pian kuin mahdollista. Ja aina parempi, jos näin tapahtuisi jo lokakuussa. Toinen suositukseni. Vietnamin kansalaisjärjestöt tulisi ottaa mukaan FTAn valvontamekanismiin, mukaan luettuna kestävä kehitys, kestävää kehitystä, kestävään kehitykseen liittyvät seikat ja Vietnamin kotimaiset valvontajärjestöt, nekin tulisi ottaa mukaan. Ja artikla 57 PCAsta ja toinen artikla FTAsta niissä sanotaan, että jos Vietnam ei kunnioita velvoitteitaan, niin silloin sopimus jäädytetään. Ja tämä on EUn tehtävä, tämä jäädyttäminen. Ja kun nämä suositukset täytetään, niin kansalaisyhteiskunnankin kuntakin voi luottavaisemmin tukea FTAta. Ja vi, ihan lopuksi haluaisin vielä mainita poliittiset vangit Vietnamissa. Heidät tulisi vapauttaa. Chen Sun Chi-chek on yksi kaikkein tunnetuimmista mielipidevangeistamme. Hän kirjoitti kirjeen vankilasta liikemiehillä, jossa ja liikemiehet, ja hän siinä tässä kirjeessä hän ilmaisee tukensa FTAlle. Hänen mielestään se on mahdollisuus modernisoida Vietnamia ja välttyä USA ja Kiinan kauppasodilta. Tämä henkilö on nyt istunut jo kuusi vuotta, kärsinyt pidempää tuomioon. Ja nyt olisi oiva aika vietnamilaisten vapauttaa tämä mielipidevanki. Hän puoltaa FTAta, vapaakauppasopimusta. Näyttäisi siltä, että viranomaiset ovat pyytäneet tätä henkilöä tunnustamaan, jotta hänet vapautettaisiin. Kiitos. Pahoittelen, että vaikka teillä on ollut pitkä matka ja hankaluutta tulla tänne, meidän on nyt tämä puheenvuoro päätettävä. Kiitos oikein paljon tästä todistuksesta. Miss Anja von Molke is the head of... Anja von Molke, joka on eh, YK ympäristöohjelman edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much and thank you very much for the, for the invitation of... Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon kutsusta tänne. Me olemme eh, järjestö, joka edistää ympäristöasioita tässä kestävän kehityksen asioissa ja agendassa. Ja puhun mielelläni tästä ympäristöasiasta ja ympäristösäännöksistä näissä kauppasopimuksissa. Ja puhun erityisesti ympäristötilanteessa Vietnamista, Vietnamissa ja mahdollisuuksista ja haasteista, joita me näemme meidän osaltamme, kun ajatellaan, miten tätä FTAta käytetään paremman ympäristön edistämiseksi ympäristö- ja kauppakeskus, sen pyrkii lähentämään ympäristö- ja kauppapolitiikkaa ja käyttämään näitä sopimuksia ympäristöasioiden edistämiseksi ja me saamme ohjausta kestävän kehityksen tavoitteista kaikissa meidän osa-alueissamme, esimerkiksi markkinoiden luomisessa ja arvoketjujen luomisessa ja niin edelleen. Ja yhteys ympäristön ja kauppapolitiikan välillä, mukaan lukien vapaakauppasopimukset. No, kauppasopimuksellahan vielä edistetään ö, talouskasvua ja se voi aiheuttaa lisäpaineita ympäristölle. Eli FTAlla on erittäin tärkeä rooli, kun pyritään takaamaan se, että ympäristöpaine saataisiin pidettyä minimissään ja samanaikaisesti tätä välinettä käytettäisiin myöskin myönteisenä ympäristöpolitiikan välineenä. Eli voitaisiin kasvattaa ympäristöstandardeja kummassakin kumppanimaassa ja myöskin mahdollistetaan kapasiteetin lisääminen rakentaminen ympäristöalalla. YK-ympäristössä on kehitetty tällainen kestävyys, väline, välineistö kauppaneuvotteluja varten. Niillä pyritään lisäämään tietoa ja ymmärrystä ja tukemaan neuvotteluja ja täytäntöönpanoa ja pyritään tuomaan juuri ympäristö- ja kauppayhteisöt yhteen. Tässä on erilaisia esimerkkejä siitä, että miten näitä säännöksiä voidaan käyttää vapaakauppasopimuksissa – tässä on erilaisia tapoja ottaa ympäristöasiat esille sopimuksissa ja kuinka myöskin kauppa- ja investointi voidaan ottaa ympäristönäkökulma huomioon. Ja se, mitä halusin nyt sanoa, on se, että ympäristö on yhä tärkeämpi asia FTAissa yleisesti 85 prosenttia kaikista FTA-sopimuksista niissä on jo ympäristösäädökset mukana ja keskimäärin vielä 60 eri säännöstä. Er- tässä EU-Vietnamin välisessä vapaakauppasopimuksessa on kuitenkin 122, eli tämä on hyvin hyvä esimerkki, mutta siinä on tietyt haasteensa myöskin. No mitä sitten tulee tähän sopimukseen erityisesti? Halusin mainita joitakin haasteista, ja mahdollisuuksista, joita näemme Vietnamissa. Vietnam on yksi monipuolisimmista maista maailmassa biologisesti. Siellä on 10 prosenttia maailman kasvistoeläimistölajeista. Se on erityisen herkässä asemassa, kun ajatellaan ilmastoa, muutosta ja merenpinnan nousua – olemme jo nähneet suuria, suuria ongelmia vaarallisten jätteiden osalta ja saasteiden osalta, mutta kuitenkin edistystäkin on tapahtunut uusiutuvien energioiden käytössä esimerkiksi ja myöskin jättehallinnassa. Ja olisi tärkeää nähdä, että miten vapaakauppasopimus voi oikeastaan viedä eteenpäin joitakin näistä myönteisistä kehityskuluista ja välttää negatiivisia. Tässä puhuttiin tästä sääntelypuitteistosta jo. Ja haluaisin sanoa vain sen, että tämä toimintasuunnitelma on ollut erittäin kunnianhimoinen ja 2050 vuoteen asti katsotaan ja Vietnamis on yksi, Vietnam on yksi niistä maista, Ensimmäistä maista, jossa on jo tehty toimintasuunnitelma Pariisin sopimuksen osalta. Vietnam on myös ratifioinut monia ympäristösopimuksia. On tärkeää painottaa tässä yhteydessä se, että täytäntöönpano on suuri haaste, erityisesti nyt, kun Vietnam on tällaisessa muutosvaiheessa matalapalkkaisuudesta keskipalkkaisuuteen. Ja siksi siellä on vähemmän taloudellisia mahdollisuuksia viedä näitä kestävän kehityksen tavoitteita eteenpäin. Kestävyyden vaikutusten arviointi EU on sen laatinut muutama vuosi sitten liittyen asean sopimukseen, mutta monet näistä asioista liittyvät myös läheisesti tähänkin sopimukseen. Ja tässä on todella puhuta siitä, kuinka kauppasopimus voisi vi- vaikuttaa ylikalastukseen, saastumiseen, ilman ja veden saastumiseen, joka johtaa tai vaikuttaa ilman saastuminen siis vaikuttaa 80 prosenttiin sairastumisista Vietnamissa. Ja, eli on tärkeää käsitellä näitä tukitoimia Vietnamille. Samanaikaisesti, aivan kuten sanoin aikaisemminkin, on tärkeää myös nähdä tämän myönteisenä ympäristöpolitiikan välineenä, eli voidaan lisätä kapasiteettia, vihreitä hyödykkeitä, voidaan tarjota näitä kapasiteetin rakennuspalveluja myöskin. En nyt käy näitä säädöksiä itse, itsessään läpi, jotta säästän hieman aikaa, mutta haluan vain painottaa sitä, että FTA on erinomainen mahdollisuus EUlle tehdä läheistä yhteistyötä Vietnamin kanssa ja luoda uusia vihreän kaupan työpaikkoja, vihreän kaupan vienti- ja tuotimahdollisuuksia ja viedä eteenpäin näitä myönteisiä kehityskulkuja ja välttää näitä kielteisiä kehityskulkuja. Ja näin voidaan luoda vuoropuhelu eri segmenttien välillä yhteiskunnassa myöskin ympäristötoimijoiden ja ympäristöjärjestöjen kanssa. No sitten viimeksi, viimeiseksi vielä suositukset tässä meillä on tärkeä rooli. Voimme todella antaa teknistä tukia, tukea Vietnamille ja vaikuttaa kapasiteetin rakentamiseen ja lisäämiseen. Äh, Kestävän kehityksen lukukohdat ovat, eivät ole niinkään sitovia, vaan ne ovat enemmänkin tulevaisuuteen katsovia mutta tarkoitus on, tai olisi hyvä sitten valvoa niiden tehokkuutta ja täytäntöönpanoa erityisesti. Ja niitä voidaan vahvistaa, jos niitä ei pidetä tarpeeksi vahvoina. Ja YK puolelta voimme sanoa, että olemme erittäin valmiita auttamaan täytäntöönpanossa, jos sitä talutan. Last not least is... Ja sitten Business European neuvonantaja saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että kutsuitte minut tänne tänään. Ja kiitoksia, että eh, Business Europe sai mahdollisuuden kertoa omista näkemyksistään EU-Vietnam-vapakauppasopimuksesta. Business Europe on eh, järjestö, joka edustaa työnantajia ja yritys, yrityksiä, kaiken kokoisia yrityksiä 34 maassa. Me tietysti peräänkuulutamme kasvua ja kilpailukykyä Euroopan unionissa ja siksi, mä, eh, siksi me tuemme vapaata ja reilua kauppaa. Ja me tuemme tietysti sitä kunnianhimoista kauppa-agendaa, jota komissio on vienyt eteenpäin. Ja toivottavasti me voimme korjata hyödyn nyt niistä ponnistuksista, joihin toistaiseksi on ryhdytty. Yrityksillä on kolme tärkeää syytä tukea tätä sopimusta. Kaksi liittyy strategiseen ja taloudelliseen kontekstiin ja kolmas liittyy itse sopimukseen. Joten kun ajatellaan nyt tätä ensimmäistä syytä tukea sopimusta, niin me olemme sitä mieltä, että strateginen ulottuvuus on tässä tärkeä asia. Aikoina, jolloin kauppaa on kyseenalaistettu ja meillä on protektionistisia trendejä, niin on tärkeää, että Euroopan unioni yrittää vahvistaa mahdollisimman paljon sen siteitä itäisen Kaakkois-Aasian kanssa. Sehän on dynaaminen alue, kasvaa nopeasti. Vietnam on dynaaminen maa, nuori maa. Siellä on 100 miljoonaa asukasta lähestulkoon. Se kasvaa jatkuvasti. Se on kasvanut jo 5-6 Ähm, vuoden aikana kovaan tahtiin ja IMF on arvioinut kasvutahdin 6,8 prosentiksi, joka on aika vaikuttava lukema. Tämä on ensimmäinen sopimus, joka meillä on kehittyvän maan kanssa ja toivottavasti se toimii esimerkkinä ja rakennuspalikkana kohti tällaista ää, alueellista EU-Asia-sopimusta. Me tietysti olemme tyytyväisiä monenvälisiin sopimuksiin tai alueellisiin sopimuksiin, ja jos ne eivät toimi, niin kahdenvälisiin. Alueellinen sopimus olisi paras, kun ajatellaan, minkälaisia mahdollisuuksia pienillä yrityksillä olisi. Heidän täytyy noudattaa kaikenlaisia sääntöjä, muun muassa alkuperäsääntöjä. Ja kun ajatellaan kilpailua, kilpailu on toinen syy tukea sopimusta. Vietnam, Vietnam on nyt päättänyt ottaa kauppasopimukset kasvun välineiksi. Ja Euroopan yrityksien tietysti pitäisi sitten kohdata kilpailu muiden maiden yritysten kanssa. Ja tämä Tyynemeren sopimushan on jo etenemässä, joten eurooppalaisina yrityksinä olisimme lapsipuolen asemassa, jos meidän sopimuksemme tulisi myöhemmin tai jos ei olisi ollenkaan sopimusta. No, en nyt aja jokaista lukua käydä läpi yksityiskohtaisesti ja kertoa, miten ne hyödyttävät eurooppalaisia yrityksiä, mutta muutama kohokohta. Erityisesti meihin on tehnyt vaikutus tämä kunnianhimoinen tariffien liberalisointi, järjestelmä. Meillähän on ollut aika korkeat tullitariffit, jopa 45 prosenttia. Täytyy myös ajatella tuontia, koska Vietnam on tärkeä lähde. Me emme saa ajatella kauppaa ainoastaan viennin näkökulmasta, vaan myös tuonnin näkökulmasta, raaka-aineiden, puolivalmiiden tuotteiden näke, näkökulmasta ja niin edespäin. Sellaisia me tuomme. Julkinen, julkiset hankinnat, sitä koskeva luku on tärkeä. Olisi hyvä, jos muutkin maat olisivat yhtä avoimia kuin Vietnam, kun puhutaan julkisista hankinnoista. Vietnam on sitoutunut ähm, julkisen hankintojen tekemiseen. Tämä koskee muun muassa sairaaloita ja muuta infrastruktuuria. Ja eurooppalaiset yritykset voisivat osallistua näihin tarjouskilpailuihin ilman mitään paikallista edustustoa. Tämä on tärkeä asia. Meillä on myös palvelusektorilla mahdollisuuksia tehdä tarjouks- osallistua tarjouskilpailuihin. Ja esimerkiksi rautatiesektori on mainittavan, mainittava tässä yhteydessä. Myös valtion yritysten tilanne, tai siis valtion yrityssektori on tärkeä tekijä. Tietysti Vietnam on siirtynyt kohti markkinaorientoitunutta taloutta, mutta edelleenkin on vielä olemassa valtion yhtiöitä, on muitakin ää, maita, kumppanimaita, joissa on paljon valtionyhtiöitä, joten tämä on hyvä esimerkki ää, tämäkin. Ja ää, tämä on, hyvin, on erittäin tärkeää, että eurooppalaiset yritykset voivat kilpailla kotimaisten yritysten kanssa ikään kuin tasaisemmalla pelikentällä. Sitten Ähm, lainsäädäntö, joka koskee teki, teollisia tekijänoikeuksia. No, lainsäädäntö on ihan ok, mutta sen noudattaminen on vielä, siinä on vielä parantamista. Aika paljon on sanottu niistä uudistuksista, joita Vietnam tällä hetkellä toteuttaa. Selkeä etenemissuunnitelma on olemassa. On sitouduttu tekemään uudistuksia ja minä itse ää, vielä haluaisin tietää enemmän siitä, miten Vietnam aikoo toteuttaa tätä kestävän kehityksen tavoitetta koskevaa osiota. Itse olen kuullut, että EU aikoo valvoa tätä lukua. Osallistuin kokoukseen, jossa käsiteltiin juuri tätä asiaa, ja tässä kokouksessa oli vietnamilaisia kauppa- ja teollisuusministerin ja työministeriön edustajia. He olivat kiinnostuneita siitä, kuinka EU valvoo tämän luvun valvontaa, kuinka kansalaisjärjestöt ovat mukana. Ja nyt vietnamilaiset ovat no, toteuttamassa oikeita rakenteita, jotta tämä valvontakin on mahdollista. Eli toistan vielä, että sopimus antaa suuria kasvumahdollisuuksia Vietnamille ja EUlle ja myös kestävälle kehitykselle. Ja meillä on vielä mahdollisuuksia viedä, mennä eteenpäin paljon parempia kuin jos meillä ei olisi sopimusta. Thanks a lot to all the experts. Kiitoksia kovasti kaikille asiantuntijoille. Kiitos tästä ää, kattavasta esityksestä. Haluan kiittää kaikkia kattavista esityksistä, kiintoisista, eteenpäin katsovista asenteista. Nyt tämäkin istunto lähenee loppuaan ja annan puheenvuoron ihmisoikeuksien alavaliokunnan varapuheenjohtajalle. Ah, onko teillä kysymys siellä? Uh, <laughs> we have really limited uh, time. Aika on todella kortilla nyt. Jos teillä on hyvin tarkka kysymys uh, jollekin asiantuntijoista, niin uh, ihan nopeasti. Ei. Joten uh, edustaja Lohpiiler, ihmisoikeuksien alivaliokunta. Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhun itse asiassa että uh, esityksestä esittelijänä. Lämpimästi onnittelen Vietnamin kansaa tästä talouskehityksestä ja äh, haluamme, äh, haluatte taata äh, koulutuksen, ravinnon ja asumisen kansalaisillenne ja ministeri, jos parantaisitte myös kansalaisoikeuksia ja ihmisoikeuksia tilanne olisi vieläkin parempi, eivät nämä poliittiset oikeudet ja kansalaisoikeudet muuta kuin täydennä tätä kokonaisuutta pyrkimykset parantaa maan ihmisoikeustilannetta ovat jääneet kyllä pelkäksi paperiksi. Olen täällä nyt kuunnellut teitä, että teillä on suunnitelma mahdollisesti ratifioida kaikki jäljellä olevat ILO-yleissopimukset marraskuuhun 2019 mennessä. Toivon, että voitte kunnioittaa tätä aikataulua. Kuitenkin valitettavasti ihmisoikeustilanne muilla aloilla maassa on pahentumassa. On mielipidevankeja, jotka on vapautettava. Äh, on bloggereita, ihmisoikeusaktivisteja, AY-aktivisteja, joita on hakattu, vainottu, jopa tuomittu pitkin äh, vankeusrangaistuksiin ilmaisuvapauden vuoksi. Mitä tulee sitten äh, ympäristön tilan huononemiseen ja saastumiseen, investoinnit infrastruktuurihankkeisiin ovat äh, vaikuttaneet vakavalla tavalla maaseudun väestön tilanteeseen. Esimerkiksi vuonna 2016 tuhansilta kalastajilta vietiin elinkeino, kun Formosa taivanilainen teräskonglomeraatti saastutti äh, suuria aloja, merialueita ja esti näin kalastuksen. Samoin äh, on ollut mielivaltaisia pidätyksiä. Kuitenkin myös myönteistä kehitystä on ollut ja 32 meppiä kirjoitti korkealle edustajalle Mogherinille ja vetosi Euroopan unioniin, jotta se ilmaisisi, mitkä ihmisoikeussaavutukset Vietnamin on toteutettava ennen kuin tämä vapakauppasopimus voidaan allekirjoittaa. Investoijat eivät myöskään ole kunnioittaneet ihmisoikeuksia, ei ole myöskään kansalaisyhteiskunta, monitorointimekanismia ja se, että ihmisoikeusrikkomukset ovat jatkuneet, on suuri ongelma. Ja Toivoisin, että hyväksyttäisiin pöytäkirja ja sille tulkitseva tausta-asiakirja, jossa sovittaisiin kansainvälisten ihmisoikeuslakien kunnioittamisesta. Samoin tulisi olla monitorointimekanismi ja ongelmanratkaisumekanismi tilanteen ratkaisemiseksi, jos investoinnit vaikuttavat kielteisellä tavalla ihmisoikeuksiin. Ja tietenkin kun kansalaisjärjestöitä pyydetään toimimaan äh, valvojina, niiden täytyy voida toimia vapaasti ja vailla pelkoa seurauksista. Toivon, että äh, välitätte tämän viestin äh, kotiin ulkosuhde- ja ihmisoikeuskomitealle ja me todella tulemme seuraavaan läheltä, tuleeko parannusta. Kiitos paljon. Kiitoksia. Vietnamin uusi suurlähettiläs lyhyesti yksi minuutti. Kiitoksia. Haluaisin vastata tiettyihin kysymyksiin ja huolenaiheisiin Vietnamin ihmisoikeustilanteesta. Voinko saada viisi minuuttia? Kokous päättyy tasan kello 18.30 ja esittelijäkin täytyy vielä saada vastata. Te eh, voitte kyllä myös vastata näihin kysymyksiin kahden välisesti. Kiitoksia. Myös tietyissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa on tiettyjä ihmisoikeuskysymyksiä, jotka ovat avoimia. Ja kun puhutaan maiden ihmisoikeustilanteesta, tulisi ottaa huomioon paitsi hankaluudet ja haasteet, myös saavutukset. Vietnam ei ole YK listalla maista, jotka rikkovat ihmisoikeuksia järjestelmällisesti ja toistuvasti. Vietnam ei myöskään ole niiden maiden listalla, jotka tarvitsevat erityistukea alalla, mitä YK ihmisoikeusneuvoston tulee se ei ole koskaan tuominnut Vietnamia ihmisoikeusrikkomuksista päätöslauselmissaan. YKn ihmisoikeusneuvoston mukaan Vietnam on toteuttanut suosituksista, muun muassa EUn ja muiden kumppaneiden suosituksista, yli 80 prosenttia Muiden maiden osalla tämä joskus on 65-70 prosenttia. Pyydämme, että EU jatkossakin tarjoaa Vietnamille rakentavaa yhteistyötä ihmisoikeusalalla. E, minuutti vielä. Ei, ei. Mutta te voitte kyllä kahdenvälisessä yhteydessä Euroopan parlamentin jäseniin vastata. Kiitoksia äh, suurlähettilässä sitten äh, esittelijä Saharil, olkaa hyvä. Of course, we need open and transparent discussion äh, Kiitoksia todella. Nyt nämä kaksi sopimusta tullaan tarkastelemaan Euroopan parlamentissa tosiasioihin perustuen ja meidän täytyy sitten neuvostossa ja parlamentissa tehdä päätöksiä saattaaksemme tämän prosessin päätökseen. Kyllä muun muassa yritykset tätä odottavat meiltä ja nyt EUlla on ihan ainutlaatuinen tilanne kaupan alalla ottaa johtava asema käsinsä. Täällä on toistettu monta kertaa tänään, että tämä on äh, aivan ainutlaatuinen tilaisuus Euroopan unionille ja sen kumppanille. Nyt äh, hetki on koittanut, me päästäkö sitä käsistämme. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille. Tämä oli ensimmäinen keskustelu ratifiointiprosessissa ja olemme kuulleet äh, monia eri, monista eri ulottuvuuksista. Euroopan parlamentti seuraa tietenkin tilanteen kehittymistä ja loppujen lopuksi sitten äänestää tästä sopimuksesta. Ja olen varma siitä, että kaikilla tänään on tässä tullut yhtä sun toista kotiläksyä ja toivon, että myönteinen lopputulos saadaan sitten aikaan. Kiitos paljon kaikille, kiitos asiantuntijoille.